Dear colleagues, I can't wait uh, longer because we have a very tough and packed agenda. Hyvät kommentit. Nyt meillä on tiukka aikataulu edessä ja haluaisin muistuttaa eilisistä päätöksistä, joita tehtiin koordinaattoreiden kokouksessa. Ja ne pitäisi sitten täällä valiokunnassa hyväksyttää. Me päätimme myöntää pisteitä poliittisille ryhmille ja jäsenille, ja koordinaattorit päättivät myöntää tässä vaiheessa seitsemän pistettä per jäsen kaikista poliittisista ryhmistä. Ja me pidämme, piste, pidämme kiinni pistejärjestelmästä, jota tähän mennessäkin on käytetty. Sitten toinen asia, mietintöjen, lausuntojen jako 2013 talousarvio. Komissio-osuus annettiin SD-ryhmälle lainsäädännöllisistä lausunnoista ehdotus asetuksesta, puiteohjelmasta tutkimuksen ja alalla. Sitten kalatalousta EPPlle, ympäristö- ilmastotoimista tehtävä ohjelma SD-ryhmälle. Sitten mitä tulee asetukseen parlamentin neuvoston tilastoohjelmasta vuoteen 17 saakka. Tämä on vielä viikon auki, päätöstä ei tehty. Sitten neuvoston parlamentin direktiivi lupasopimuksista vihreille, sitten julkiset hankinnat Aldelle, edelleen ALDE sai direktiivin julkisista, toisen direktiivin julkisista hankinnoista, energialaitoksista ja postilaitoksista ja niin edelleen. Sitten jäsenyyttä valmisteleva välin EPPlle, naapuruusväline, samoin EPPlle, Euroopan tilas, demografiset tilastot, e- SD-ryhmälle, väestön suojelumekanismi ECRlle. Sitten ei-lainsäädännölliset lausunnot, kaksi päätöstä tehtiin, innovatiivinen rahoitusväline seuraavien, seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana SD-ryhmälle PK yrityksistä laadittava teksti Aldelle. Samoin koordinaattorit sopivat siitä, että kertovat sihteeristölle mahdollisimman nopeasti jäsenten määrästä ja toiveista koskien näitä vapaita delegaatioita, joista aikaisemmin päätettiin. Tietojen pitäisi olla saatavilla mahdollisimman nopeasti ja Sovimme myös siitä, että kun käymme Kööpenhaminassa, tässä ei ole kyseessä vain puheenjohtajiston kokous, vaan tällainen laajempi kokous. Henkilökohtaisesti kyllä tunnen suurta epäilyä tästä, mutta olen pahoillani, mutta näin on kuitenkin päättävät. Ehkä tähän vielä palataan. Haluaisin vielä kertoa, että herra Van Nistelrooy pyysi sihteeristöltä esitystä siitä, mitä kuuluu sille mahdollisuudelle nyt aloittaa uusia valiokunta-aloitteisia mietintöjä ja täytäntöönpanon mietintöjä, joten sihteeristö analysoi tätä mahdollisuutta. Ja keskustelut siis jatkuvat edelleen. Herra Van Nistelrooy pyysi, että sihteeristö tarkistaa Sitren kanssa, onko mahdollista järjestää yhteinen kuuleminen aiheesta Stairway to Excellence. Sitten Rova Kreele pyysi, voisimmeko jo maaliskuussa kutsua Itävallan aluekehitysministerin esittelemään tutkimuksen muistaakseni aluepoliittista ja kulttuurista koskien Itävaltaa. Jos muistan oikein, tässä kaikki koordinaattoreiden päätökset ja suositukset valiokunnalle. Joten nyt Andrei Kovassa on paikan päällä, joten kohtaan 18. Erittäin tärkeä kohta, kun tämä on, tämä on yksi näistä erityisen vaikeista aiheista. Seuraavassa vaiheessa politiikkaamme tämä tavallaan on tällainen rahoituksinen linkki politiikkaan ja mon, monivuotisen rahoituskehykseen lainsäädäntöön. Tänään meidän pitää käsitellä tätä työasiakirjaa ja keskustella asiasta. En tiedä, ovatko budjettiesittelijät ja alueiden komitean ystä paikalla. Budjettiesittelijöistä kumpikaan ei voi tähän keskusteluun nyt osallistua. Andrei, ole hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, dear colleagues. I'm, uh, happy. Kiitoksia puheenjohtajakollegat, mielelläni esittelen teille tämän työasiakirjan monivuotisesta rahoituspuitteesta 2014-2020 ja sen vaikutukset kohesiopolitiikkaan. Tässä vaiheessa keskustelemme vain perusperiaatteista, joiden mukaan resursseja allokoidaan vuoden 2013 jälkeen. Jäsenvaltioiden tasolla luvuista keskustelu on sen jälkeen, kun Tanskan puheenjohtaja maana saa mandaatin neuvostolta todennäköisesti kesäkuussa. Komission ehdotus monivuotisiksi rahoituspuitteiksi keskittää kohesiovarat kahteen tärkeään tavoitteeseen, jonka pitäisi johtaa yksinkertaistumiseen arkkitehtuurissa. Ne ovat investoinnit kasvun ja työpaikkoihin ja eurooppalainen alueellinen yhteistyö ehdotettu rahoitus niiden toteuttamiseen on prosenttiosuus kohesiopolitiikasta nykyisissä olosuhteissa. Se voidaan nähdä asianmukaisena. Kuitenkin täytyy varoittaa tästä top-down-keskustelusta ylhäältä alaspäin jäsenvaltiossa ja mahdollisuudesta siihen, että näitä, tätä allokaatiota leikataan. Ja siitä pitäisi olla kovasti vastustamassa. Muutamia huomioita 2,5 prosenttia BKT ensinnäkin. Kun, ja nyt katsotaan revisioitua versiota. Bruttokansan tuloon viitettiin aiemmin, mutta BKT on se oikea ja se on silloin pienempi, jopa pienempi. Eli kohesioallokaatioiden, kohesiorahastojen allokaatio jäsenvaltiotasolla linkitetään tähän 2,5 prosenttiin. Se ei ole täysin perusteltua ja se voi estää tiettyjen alueiden asianmukaista kehittymistä kohesioinstrumenttien avulla. Prosenttiluku on kyseenalainen minun mielestä. Me, tästä meidän pitäisi esittää mielipiteemme ja tietysti keskustelussa odotetaan myös teidän mielipiteitänne siitä, että mikä kantamme tässä pitäisi olla. Eri alueiden tarpeet, jotta ne voivat käyttää kohesion varoja, siinä täytyy olla erityishuomio. Erityisesti seuraavalla rahoituskaudella tässä yhteydessä komissio ehdottaa automaattisia decommitment-sääntöjä. Sitten niin kutsuttu suoritusvaraus. Ja eilisen illan keskustelusta näen, että on paljon yhtäläisyyksiä siihen keskusteluun. Suoritusvaraus se liittyy se allokoidaan parhaiten suoritetuille alueille. Se liittyy kasvu- ja työpaikkoihin. Se on kyseenalainen erityisesti jäsenalueet, joissa on parhaiten kehitettynä alueita. Ne voivat ehkä asettaa vähemmän kuin ehdimmäisiä tavoitteita, joita ne voivat saavuttaa helposti. Näin ne voisivat hyötyä suoritusvarauksesta maille, joilla ei ole vielä tarjottavaa kapasiteettia käyttää ahjakkaasti kansalliset allokaationsa. Mikä on taas sille, että tilanne, tällainen tilanne ei tapahtuisi seuraavalla ohjelmointikaudella? Tämä varaus pitäisi olla vain kansallisella tasolla, eikä muut, sitä siis siirtää eri jäsenvaltioiden välille. Seuraava tärkeä asia, josta myöskin keskeltiin myöskin ennen on tämä niin kutsuttu temaattinen keskittäminen. Tarvitsemme tässä selkeästi joustavuutta kaikki kontaktit jäsenvaltioiden kanssa, jossa nähdään, että kyllä toisaalta on hyvä, että on keskittämistä. Monivuotisessa rahoituspuitteissa täytyy olla yhteys 2020-strategiaan, eikä pitäisi sallia, että epäonnistutaan kuten Lissabonin strategian kanssa jälleen. Eli täytyy olla nämä johtavat tavoitteet, mutta unioni ei ole ainutlaatuinen, on hyvin suuria eroja idän, lännen, etelän, pohjoisen alueiden välillä, joten täytyy selvittää mahdollisuus alueelle valita oman harkintansa mukaan näistä 11 temaattisesta aiheesta. Siitä meidän pitäisi mielestäni tässä keskustella myös. Sitten niin kutsutut kiintiöt tai prosentit. Kolmelle aluetyypille Tässä oli ihan kunnianhimoista asetan, prosenttien asetantaa komissiolta, että, että missä määrin pitäisi investoida näihin temaattisiin prioriteetteihin, 80, 60 ja 50 siis kaikille alueille, erityisesti vähemmän kehittyneille alueille pitäisi pyrkiä ainakin 10 prosentin 10 prosenttia alempaan velvoitteeseen tässä temaattisessa keskittämisessä ja siihen liittyvässä rahojen käytössä. Tästä kuulisin mielelläni myös teidän mielipiteenne. Komissio ehdottaa, että keskitetään rahat alueille, jossa BKT on vähemmän kuin 90 prosenttia BKTstä kuitenkin eh, verkkojen Eurooppa, jossa keskitytään suuriin infrastruktuuriprojekteihin, se on vähän epäselvä eh, instrumenttiväline vielä. Me tarvitaan selkeyttä siitä, että miten hankkeet eh, valitaan ja miltä niiden hallinnointi näyttää. Komissio on ehdotukas siitä, että alkoida 5 prosenttia ERDF-resursseista kansallisella tasolla investointeihin, jotka liittyvät integroituihin toimiin kestävästä urbaanista kehityksestä, on yleisellä tasolla hyvä. Kaava, jolla määritellään sosiaalirahaston rahat, on edelleen hyvä väline, jotta tehokkaasti voidaan investoida inhimilliseen pääomaan. Muistuttaisin teitä yhdestä hyvin tärkeästä menettelytavallisesta näkökulmasta asiasta – 312 artikla perussopimuksessa. Sen mukaan Euroopan parlamentilla ei ole kovin paljon sanottavaa. Voimme vain sanoa kyllä tai ei komission ehdotukseen monivuotisista rahoituspuitteista. Kuitenkin artiklan 81 mukaan työjärjestyksessämme Asiasta vasta budjettivaliokunta voi päättää, että se tekee välirapor- välimietinnön asian tästä ehdotuksesta, johon kuuluu päätöslauselmaehdotus, johon kuuluu suosituksia äh, muutoksiksi ehdotuksen toimeenpanossa. Kun otetaan huomioon, että neuvottelumandaatti täytyy laatia parlamentissa, budjettivaliokunta ei ole vielä tehnyt päätöstä, joka koskee väli mietinnön tekemistä. Tämä ei kuitenkaan estä meidän valiokuntaa antamasta budjettivaliokunnalle oman lausuntonsa monivuotisesta rahoituspuitteista ja kohdallisuuspolitiikan toimeenpanosta. Odotan kovasti hedelmällistä keskustelua tänään kanssanne. Myöskin aloit meidän komitean kanssa pahoittelen, että budjettivaliokunnan Kumpikaan yhteisesittelijä ei ole paikalla, jotta olisimme voineet kuulla heidän kantansa asiain tilasta, mutta toivon kuitenkin tulevaisuudessa hyvää yhteistyötä heidän kanssaan tulevaisuudessa, kuten myös alueiden komitean kanssa. Kiitos. Uh, thank you uh, very much. I would like now to go... Kiitoksia nyt sitten varjoesittelijät. Ymmärtääkseni Stavrakakis ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä tästä työasiakirjasta, jonka hän on juuri esitellyt, ja erinomaisesta työstä ylipäätään. Kaksi esittelijää, jotka hoitavat tätä monivuotista rahoituskehystä neuvottelevat neuvoston kanssa ja heillä on selkeä mandaatti näille neuvotteluille surevaliokunnan mietinnön ja päätöksen pohjalta. Varmaan muistatte, että tuossa surevaliokunnan mietinnössä on myös kappale, joka liittyy aluepolitiikkaan ja erityisesti viittaamme tähän sosiaalirahaston pakolliseen osuuteen. Me niin kuin äh, kaksi yleisesittelijäämme liittyen yleisasetukseen eilen totesivat, olemme aina vastustaneet tätä pakollista osuutta, koska se estää vapaat kädet politiikan teossa. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa. Haluan kiittää todella esittelijää hänen tekemästä erinomaisesta työstä. Olen hänen kanssaan samoilla linjoilla. I'm sorry if Mikael Toiler is... Mikael Steurer ei ole paikalla, joten François. Niin, madame president. Puheenjohtaja. Meidän ryhmämme on tästä monivuotisen rahoituskehityksestä aika pitkälti samaa mieltä kuin budjettivaliokunta. Ja niin kuin eilen sanoimme, niin ensinnäkin pitää ehdottomasti säilyttää alue politiikka mukana monivuotisessa rahoituskehyksessä ja meidän valiokuntamme pitää pystyä esittämään perusteluta tätä varten. Pä- pääkysymys näistä on se, että alueellinen kehityspolitiikka Euroopassa on todellista eurooppalaista lisäarvoa ja varsinainen vä- ase, väline taistella kriisiä vastaan, erityisesti kaikkein eriten kriisistä kärsineillä alueilla. Ja mielestäni tämä väline EU-ssa, jota on toteutettu 20 vuoden ajan tai 25 vuoden ajan, niin se on todella tällainen leimallinen eurooppalainen toiminta ja tätä kautta saadaan ihmisille ihmiset ymmärtämään, että budjettia kun käytetään aluepoliittisesti, niin ja jos näitä varoja poistettaisiin, niin tässä tuntuisi Euroopan ideaa vastaan. Sitten toinen asia, mielestäni on tärkeää, että komissio, jolla on varsin vahvat kannat ja tuntuu olevan aika joustamaton ehdotuksessaan, on kuitenkin toiminta aika joustavasti, mutta tästä kuitenkin puuttuu komission ehdotuksesta tällainen eh, yksi se suuntaus. Tuntuu, että tässä mennään keskustelemaan kehitysohjelmista tulevaisuudessa ja on vain yksi brysseläinen näkökulma. Täytyisi ottaa huomioon myös alueiden kannat. Pitää pystyä ottaa tuleviin ohjelmakausiin mukaan varsinainen neuvottelumekanismi, keskustelumekanismi, jonka kautta jokainen paikallis edustaja voi antaa oman kantansa. Eurooppa esittää omat prioriteettinsa sitten pitäisi voida neuvotella paremmin ja laajemmin. Tällaisia prioriteetteja haluaisimme ottaa esille ja olen sitä mieltä, että miten tässä nyt aletaan toimia, niin sillä on ratkaiseva merkitys EU:ssa erityisesti kaudella 2014 2020 Kiitos Fransua Ehdottaisin, että nyt kuuntelemme äh, edustaja Lukasia, joka on esittelijänä budjetista alueiden komiteasta. Ole hyvä. Thank you very much, Madam President, and thank you also. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos myös kutsusta tänne tänään. Mielenkiinnolla kuuntelen sitä, mitä jotkut kollegat ovat sanoneet, ne heijastavat paljon sitä, mitä toivoakseni näette tässä lausunnossa, josta toivomme, että tukee kollegoiden kantaa täällä siinä työssä, jota he tekevät. 14. joulukuuta hyväksyimme tämän lausunnon ja itse asiassa ylpeänä UKsta tulevana sanon, että UK äh, valtuuskunnasta ei kukaan äänestänyt vastaan. Ja tässä tietysti viitaan, viittaan finanssitransaktioveroon ja omiin varoihin positiivisessa valossa. Mutta silti saatiin tämä läpi ja olin kovin tyytyväinen siitä. Uskomme kuitenkin, että lausunto on vain alku. Tästä oikea työ alkaa, koska haluamme että meillä on vaikutusta neuvosteluihin. Meillä on useita oikeita poliittisia tavoitteita tässä keskustelussa. Haluamme varmistaa tietyt komission avainehdotukset paketissa, budjetin koko, siirtymäalueiden kategorian luominen ja uusien omien varojen luominen. Haluamme myöskin taistella kaikki kaikkea makrotaloudellista ehdollisuutta vastaan ja ohjata keskustelua monitasoisen hallinnon aspektista, koska mielestäni ne ovat tärkeitä. Olemme hyvin mielessämme siitä, että Euroopan parlamentin rooli näiden neuvottelujen aikana on vahvistunut ja olisimme tietysti vielä iloisempia, jos olisi yhteispäätös menettely muiden toimijoiden kanssa tässä prosessissa ollut tulevaisuudessa. Se uskoaksemme on hyvin tärkeää demokratian tulevaisuuden kannalta EU:ssa. Valmistelimme lausunnon niin, että yritimme ottaa mukaan niin monta sidosryhmää kuin mahdollista. Siinä oli laaja kirjo, niitä oli Euroopan politiikkakeskuksesta paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin ja heidän edustajiensa täällä Brysselissä. Pidimme workshoppeja sidosryhmien edustajien kanssa, järjestelmisiä keskusteluja kunkin äh, valtuuskunnan kanssa ja komission viranomaisten kanssa, parlamentin edustajien kanssa, pysyvien edustajien, edustajien, edustustojen edustajien kanssa ja tietysti kansallisten delegaatioiden kanssa. Ja näin halusimme tiedottaa siitä, mitä alueiden komiteassa puhutaan, koska on tärkeää, että heijastamme sitä, mitä asiasta, asian osallisten, asiasta osalliset sanovat tästä asiasta. Sitten pääasioista lausunnosta. taso- jo rakennebudjetissa. Uskomme, että rahoituksen taso, jota ehdotetaan, se pitäisi nähdä absoluuttisena minimin, jota vaaditaan, jotta voidaan saada aikaan näitä kunnianhimoisia tuloksia, joista jäsenvaltiot ovat sopineet perussopimuksessa ja EU 2020-strategiassa. Ei ole uskottavaa yksinkertaisesti, jos puhutaan yhtä <clears throat> Brysselissä ja toista toisaalla ehdotetut määrät struk- rakennerahastolle ovat 3 prosenttia vähemmän kuin äh, nykyisellä kerroksella meidän mielestämme pitäisi tarjota rahoitusta, joka on ainakin äh, reaalimielessä yhtä iso kuin tällä hetkellä. Uskomme, että ilman marginaalia enimmäismäärien alla sosiaalisessa ja ympäristöllisessä kehityksessä, rakennekehityksessä tulee vaikeuksia. Ja uskomme, että tätä asiaa pitäisi katsoa vielä. Olemme ilmaiseet mielipiteemme ehdollisuuksista erityisesti, koska vastustamme kaikenlaista makrotaloudellista ehdollisuutta. Uskomme, että nykyisissä olosuhteissa se olisi vastakkaisia vaikutuksia tuottava eikä rohkaise siihen, että alueella käytettäisiin täysimääräisesti näitä tukia hyväksi. Ennakkoehdollisuus olisi väline parantaa tehokkuutta ohjelmissa, sitä tuemme ja arvioida aktuaalisia teknisiä ja hallinnollisia kapasiteetteja mieluummin kuin pelkästään EU-lainsäädännön toimeenpanoa. Haluamme nähdä, että virallinen kumppanuussopimus tehdään kunkin jäsenvaltion kanssa ja niiden paikallisen alueviranomaisten kanssa, että se olisi selkeä ennakkoehdollisuus ja edelleen vastustamme sitä suoritusvarausta, joka voi johtaa tällaiseen väliään tilanteeseen liittyen siihen, että reservi alkoidaan perustuen en, tähän ennalta määrättyihin kansallisiin määriin. Näiden pitäisi päteä vain tietyissä olosuhteissa, jos todella tavoitteista on jäänyt kovin pahasti jälkeen. Näiden ennakkoehtojen asettamisessa täytyy ottaa itse paikalliset ja alueviranomaiset mukaan. Muuten tulee kriteereitä, jotka ovat mitattavia ja objektiivisia. On mainittu jo tämä temaattinen keskittäminen tänä aamuna. Ja hylämme, hylkäämme ehdotuksen että täytyy pyhittää koko rakennerahastoallokaatio ESF pois lukien energia-asioihin, PK-yritysten kehittämiseen. Uskomme, että keskittäminen on tietysti tärkeää ohjelmissa, niin tällaiset rajoitukset EU-tasolla eivät varmista lisäarvon saamista, kun otetaan huomioon, että alueet ovat kovin erilaisia ja niiden haasteet ovat erilaisia. laajempi valinnanvara pitäisi olla mahdollista. Kolme aluetta mainitsin tässä yhteydessä. Tasa-arvo, erityisesti sukupuolten tasa-arvo toiseksi. Kulttuurin käyttäminen kasvun moottorina, tiedämme, että se toimii. Kolmanneksi, luodaan oikeita mahdollisuuksia yrittäjyydelle, nuorille ihmisille muillakin alueilla. Sen pitäisi toimia. Oli sitten kyse rikkaista alueista tai köyhemmistä. toistamme, että Euroopan sosiaalirahaston täytyy olla edelleen läheisessä yhteydessä kohesiopolitiikkaan. Tuemme ehdotusta, että saamme yhteiset strategiset puitteet, jotka johtavat eh, strategisiin suuntaviivoihin, yhteisiin sellaisiin rahastoille, joilla on alueellinen ulottuvuus maantieteellisessä mielessä, ja kun otetaan huomioon kohesiopolitiikan koko Euroopan kattava luonne, joka kattaa kaikki alueet, suurin osa rahoista menee köyhille alueille, ja rikkaammat alueet <clears throat> otetaan vähemmän huomioon. Koisapolitiikassa on kyse toimivasta Euroopasta, kaduilla, kentällä, kunnissa, joka tasolla. Eikä pitäisi sulkea pois joitakuita, koska he sattuvat olemaan vähän paremmassa tilanteessa. Sen vuoksi ehdotus siitä, että luodaan uusi siirtymäaluekategoria, tuemme sitä. Huomioon ottaen se, mitä Kovacev sanoi tähän Painotamme, että ehdotettu käyttöasteelle asettaminen katto, se ei pitäisi olla alempana kuin mikä todellinen taso on ollut 2007-2013, missä tahansa jäsenvaltiossa niin tehdään se olisi haitallista kaikkien kannalta hallinnoinnin osalta ja kohesiopolitiikan aspekteista. Pätevä, kompetentti, paikallinen alueelle viranomainen täytyy olla kansallisten, kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa yhtäläisellä tasolla, kun arvioinnin toteutetaan rakennerahasto-ohjelmia ja kumppanuussopimuksia. Ehdotamme alueellisia sopimuksia paikallisten, alueellisten ja kansallisen tason viranomaisten kanssa. Se pitäisi olla mahdollinen optio kumppanuussopimusten järjestämiseen kansallisten hallitusten kanssa. Ja haluamme sitä, että merkittävässä määrin nämä viranomaiset otetaan mukaan infrastruktuuriprojektien valvontaan verkkojen Eurooppa-välineessä. Organisaatiota ja hallintoa ei ole järkeä olla paikallisen alueen ulkopuolella. Lopuksi, rouva puheenjohtaja, henkilökohtaisella tasolla minua ilahdutti se, että lausunto, lausunnon valmistelussa saatiin tiimonet kollegat mukaan ja enemmänkin iloa tuotti, että se sai y- alueiden komitea se yksimielisen tuen vain kaksi kollegaa niin se vastaan, he eivät ole tuukosta. Se antaa paljon voimaa lausunnolle asiakirjana, josta voimme keskustella ja sen myötä voimme nähdä, että neuvottelut menevät eteenpäin. Rakennerahastot voivat saada aikaan hyviä tuloksia köyhimmillä alueilla, mutta myöskin vähän paremmin toimeen tulevilla alueilla. Ja uskomme, että kohdallisuuspolitiikka toimii. Täytyy sanoa tämä kovalla äänellä, ei pelkästään täällä, vaan myös jäsenvaltioiden hallituksille ja komissiolle. Älkäämme päästykö sellaiseen tilanteeseen, että rakennerahastoja leikataan niille alueille ja kaupungeille, jotka todellakin tarvitsevat niitä ja käyttää mitä tällä hetkelläkin hyvin. To ask Constanze Sitten pyytäisin Konstantsaa puhumaan. Kiitos. Minäkin haluan tästä erinomaisesta työasiakirjasta esittelijämme oikein lämpimästi kiittää. En lisää enää mitään siihen, mitä varjoesittelijämme sanoi. Tuen häntä aivan täysin ja hänen puheenvuoroaan. Kuitenkin yksi tällainen periaatteellinen kysymys. Eilen itse asiassa jo koordinaattorien kokouksessa tämän asian nostin esiin. Minulla on suuri huoli seuraavasta asiasta ja tämä täytyy kyllä menettelytavallisesti selvittää. Neuvotteluissa rahoituskehyksestä lyödään lukkoon asioita, joista meidän tulisi itse asiassa tehdä päätökset vasta kun tehdään ää, päätöksiä ää, aluerahastosta ja näistä. Eli tässä työasiakirjassa meidän kantamme tulee esiin, mutta budjettivaliokunta saattaa neuvotteluissa neuvoston kanssa päättää esimerkiksi tästä temaattisesta keskittämisestä ja siitä, kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään. Ja tämä olisi mielestäni suuri ongelma. Mielestäni tätä mandaattia täytyy kyllä vielä neuvottelumandaattia selvittää. Minun mielestäni Karriikan mietinnössä nimittäin näin ei sanota – mielestäni Karrigan mietinnössä kyse on pikemminkin kokonaissummista ja tämä säilyy yleisemmällä tasolla ja että meillä on tietyt kohesiopolitiikan tavoitteet. Mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun kuulen, että ää, tässä ää, MFFssä yritetään mennä jo pienempiinkin yksityiskohtiin ja tehdä tätä kautta päätöksiä. Ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoja että me nyt ammu itseämme jalkaan, koska meillähän on lainsäädäntö valtaa yhteispäätösmenettelyssä, mutta monivuotisen rahoituskehyksen suhteen meillä ei ole valtaa kuin sanoa kyllä tai ei. Joten meidän täytyy kyllä hyvin tarkasti katsoa tätä. En minä, ongelma ei ole ollenkaan se, ettenkö herra Kovacekin luottaisi siihen, että hän ajaa tämän valiokunnan etua. En tietenkään, mutta Minulla on hiukan epäilykseni siitä, että ottaako budjettivaliokunta omissa neuvotteluissaan aina huomioon, mitä seurauksia päätöksillä on. Ja siksi pyytäisin, että esittelijämme katsoisi hyvin tarkkaan, mikä on budjettivaliokunnan mandaatti, että täytyykö meidän tähän asiaan vielä puuttua. Kiitos. Uh, thank you. If I could just allow... Kiitoksia. Jos minäkin voisin tukea Konstantsan sanomaa, koska mielestäni meidän pitää tarkistaa, onko budjettivaliokunta mandaatti aivan sama kuin surevaliokunnassa. Sillähän oli erilainen toimeksianto. Sen piti tavallaan perustella nämä luvut, verraten niitä toimintatapoihin, mutta me kaikkihan vaikutimme tähän mietintöön. Ei sure sitä päättänyt ilman konsultointia ja, ja äänesti myös meidän lausunnoistamme. Meidän pitää vielä sitten katsoa, mikä tämä mandaatti oikein on. Sitten toinen asia, mikä aikataulu budjettivaliokunnassa on, budjettivaliokunnassa on. Jos siis haluaa, haluaa vaikuttaa, ilmeisesti tämä hyväksytään kesä-heinäkuussa. Niistä todennäköisesti he äänestävät valiokunnassa kahden kuukauden kuluttaja tästä, joten me olemme vielä kaukana loppupäätöksestämme sääntökäsitystä joten tämä ajoitus täytyy selvittää samoin mandaatti. Mutta tänään emme, emme varmaankaan löydä, löydä näihin vastauksia. Thomas Deutsch. Köszönöm a lehetőséget, kedves eh, elnök tisztelt eh, kollégák! Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni ja arvostukseni esittelijälle. Hänen työasiakirjansa, herra Kovacevin työasiakirja, on erittäin hyvä ja ottaa hyvin nämä lainsäädäntöaloitteet huomioon. Lisäisin ehkä kaksi huomiota siihen, mitä tähän mennessä keskustelussa on jo tullut esiin. Mä lisäisin siihen, mitä Konstantse Kreel sanoi. Todella siihen, miten valiokunnan kanta on kehittynyt viime kuukausina. Minulla on sellainen vaikutelma, että komission sisällä on kaksi eri työryhmää, jotka kohesiopolitiikan tulevaisuudesta ovat hiukan eri linjoilla. Eli toinen näistä koulukunnista muotoilee tavoitteita kohesiopolitiikalle ja he tekevät sitten ehdotuksia tukeakseen komission ja sen Haanin linjaa julkisesti komission kokouksissa ja myös täällä parlamentissa. Komission ja sen Haan on kuvailut näitä strategisia tavoitteita ja komissiohan on parlamentilta saanut tälle lähestymistavalle tukea. Sitten komissiossa on toinen koulukunta, joka ei ota oikein huomioon näitä strategisia tavoitteita, vaan tekevät erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita, joihin sisältyy sitten erilaisia monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviä ehdotuksia. Minulla on sellainen vaikutelma, että nämä kaksi eri tahoa eivät oikein pelaa yhteen tai eivät oikein ole aina samalla linjalla tavalla, joka kuitenkin tälle valiokunnalle ja suurelle yleisölle on kohesiopolitiikasta – selitetty. Ja tämä on juuri se, mihin Konstantsa, Konstantsa äsken viittasi. Aluekehitysvaliokunnalla täytyy olla vaikutusta kohesiopolitiikan tulevaisuuteen, kun siitä päätöksiä tehdään. Tärkein kysymyshän tässä on se, että jos asiat etenevät sitä rataa, millä nyt on lähdetty, niin budjetti valiokunta neuvottelee komission kanssa ja tekee päätöksiä erittäin keskeisistä myös kohesiopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Ja me emme sitten voi muuta kuin ehkä koristella kakun lopuksi, mutta emme sitä ole leipomassa. Ja tämä on kyllä asia, joka täytyy selvittää mahdollisimman pian niin, että tehdään todella selväksi se, että tavoitteiden ja yksittäisten päätösten täytyy olla samassa linjassa. Strategia on ihan kunnossa, mutta nämä erityispäätökset ovat ehkä kyseenalaisempia. Ja aluekehitys valiokunnan työ on otettava huomioon. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, liittyy siihen, mitä esittelijä sanoi. Hän alkupuheenvuorossaan viittasi neljään kysymykseen. Tuki kohesiorahastosta monille jäsenvaltioille. Tämä 2,5 prosenttia BKTstä ei ole hyväksyttävä, koska se ei ole strategisten tavoitteiden kanssa samassa linjassa. Tästähän komission jäsen muun muassa on puhunut. Ja olen myös näistä muiden huolenaiheista samaa mieltä, mitä tähän temaattiseen keskittämiseen tulee, niin se mitä esittelijä sanoi oli kyllä hyvin tärkeä asia. Juuri joustavuuden periaate on keskeinen ja mitä temaattiseen keskittämiseen – tulee, niin se ei missään nimessä saa olla joustavuuden kanssa ristiriidassa. Tai siis nämä asiat oikeastaan ovat ristiriidassa keskenään. Ja herra Olbricht on usean otteeseen todennut, että muun muassa verkkojen Eurooppa-väline esimerkiksi yhtenä esimerkkinä eh, ja monet muutkin eivät ole kyllin selkeitä ja tämä äh, selkeyden puute, selvyyden puute ehkä tekee työstä aika vaikeaa. Eli yhteenvetona mielestäni on tärkeää, että mennään pidemmällekin kuin nämä strategiset tavoitteet. Tietenkin tämä sopimus on tärkeää, mutta meidän täytyy keskustella myös yksityiskohtaisista ehdotuksista ja siksi Kovacekin ehdotus on aivan hyvä. Close the list of... Kollegat, haluaisin nyt sulkea puhujalistan. Meillä on nyt kuusi puhujaa listalla, joten suljen sen. Meillä on 12 minuuttia aikaa, joten ei saa ylittää kahta minuuttia per henkilö, jos haluamme ehtiä äänestämään siinä kymmenen aikoihin. Olen pahoillani. Eilen jäi 20 ihmistä ilman oikeutta puhua, koska ihmiset puhuvat niin pitkään ja näin ei voida jatkaa. Sitten herra Lambert, anteeksi Lambert, kaksi minuuttia. Is, is dat wel eerlijk? Want gisteren heb ik wel het woord gehad. Niin, mutta kyllä kai täällä nyt kuitenkin eh, puheenvuoroja aika monet eilen saivat. Niin, ei tämä mielestäni ole ehkä niin eh, negatiivista nyt kuin miltä se näyttää. Kyllä komissio on tehnyt erittäin hyvän ehdotuksen. Ja jos komissio olisi tehnyt hyvää ehdotusta, niin me olisimme tehneet. Eh, ja nyt tässä on erittäin hyvä lähtökohta, erittäin hyvä pohja mielestäni. Ja me, meillä on nyt oma työasiakirjamme. Mehän olimme eilen monista asioista, kuten esimerkiksi joustavuudesta ja temaattisesta keskittämisestä täysin samaa mieltä tai samoilla linjoilla. Ja tietenkin nyt meidän täytyy sitten sanoa, mitä haluamme budjettivaliokunnan tekevän. Minä esimerkiksi haluan Käpingistä sopimuksen. On monia analyysejä siitä, että 2014-2020 välillä rahojen jako eri jäsenvaltioissa menee missä mitenkin. Heidän täytyisi budjettivaliokunnassa tätä myös katsoa ja minä olen kyllä sitä mieltä, että voimme sanoa, että me haluamme vastauksen, muuten emme voi edetä. Ja ei se mielestäni niin ole, että meillä ei olisi vaikutusvaltaa. Meidän ihmisemme, poliittisten ryhmiemme edustajathan siellä neuvotteluja käyvät. He ovat ihan lihaa ja verta ja totta kai me voimme heidän kanssaan puhua. Se, mitä eilen sanottiin näistä eri kokonaisuuksista ja miten asia viedään eteenpäin, niin niinhän se vaan toimii, niinhän se toimii. Meillä on lamassyyrit ja muut edustajat siellä. Eivät he ole meidän yläpuolella me mitenkään. Jos näin olisi, niin sehän olisi aivan väärin. Mutta kyllä me voimme keskustella heidän kanssaan ja antaa heille ohje nuoret sinne mukaan. Ja olen Konstantsen kanssa täysin samaa mieltä. Me teemme täällä hyvän ehdotuksen. Teemme asiat, laitamme asiat sitten kuntoon omassa lainsäädäntöehdotuksessamme, ja niinhän sen täytyy olla. Kiitos. Thank you very much for the discipline, Jan. Oh. Kiitoksia. Sitten Jan. Trying to be very brief. Yritän olla aivan lyhyt sanainen. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi erottaa budjettivaltuuskunnan mm, toimivaltaa tämän kohdalla. Sitten kun puhumme MFFstä, meidän pitäisi ehdottomasti tukea sitä kantaa, että saamme suuremman talousarvon yleisesti ottaen, koska kyse ei ole koheesiosta pelkästään, vaan isosta budjetista, ainakin sitä, mitä on ehdotettu ensinnäkin, budjetin määrät, sitä toiseksi asiaksi, koheesiopolitiikan osuus talousarviosta, jo, onko se meistä tarpeeksi vai ei. Meidän pitäisi saada vahva asema kohesiolle budjetissa riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa on määrätty. Sitten kolmanneksi on joitakin ristiriitaisuuksia tässä asiakirjassa, josta kaikki emme täällä ole samaa mieltä, se täytyy sanoa. Esimerkiksi ehdotuksessa määritellään kahte, tämä 25 prosentin BKTstä. Pyritäänkö tässä tämän, nostamaan tätä vai vähentämään sitä vai tekemään joustavammaksi vai eh, erotella tätä maakohtaisesti. Tähän löytyy erilaisia vastauksia. Sitten toinen elementti. Esittelijä sanoo, että 5 prosenttia suoritereservistä ei ole oikein. Kysymys kuuluu, olemmeko samaa mieltä, että tämä ei ole oikea luku, 5 prosentti suoritevarauksesta. Kolmanneksi, olemmeko me kaikki samaa mieltä, että 20 prosenttia ESM kohdalla on oikein, sosiaalirahaston kohdalla on oikealla, oikealla oikeassa, koska se on tehokas väline varmistaa investointejen tehokkuus ja 40 prosenttia kehittyneemmillä alueilla esimerkiksi tässä voidaan, voimme keskustella asu, asiasta. On varmaa, että kaikki eivät ole samaa mieltä tästä, mutta ennen kaikkea meidän pitäisi antaa lausunto budjettivaliokunnalle ja sanoa, että yleensäkin budjetti, budjetin koko on tärkeää ja kohesiopolitiikan merkitys budjetissa. Ei pidä antaa muiden vaikuttaa tähän. Kiitos. Match. Kiitos Jan. Derek Von, Wong. Yes, uh, uh thanks, Chair. Uh, first... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olin iloinen, että alueiden komitea on paikalla ja että UKsta kollega paikalla. Se osoittaa, että eivät kaikki UKssa ole Eurooppa vastaisia. Monet meistä ovat Eurooppa myönteisiä ja todellakin näkevät edut EU-ssa, erityisesti kohesiopolitiikassa. Se alue, josta minä tulen, niin hyötyy kovasti rakennerahastoista. Haluaisin vain lisätä pari asiaa keskusteluun prosessista Kahdella viimeisellä äh, kierroksella me budjettivaliokunnassa yrittäneet neuvostossa varmistaa, että parlamentti on mukana neuvotteluista seuraavista rahoituspuitteista, eikä pelkästään antaa sen lopussa. Ja tulokset eivät ole täydelliset, mutta nyt parlamentin edustajat osallistuvat briefauksiin yleisten asioiden neuvostossa aina, kun monivaltaisista rahoituspuitteista keskustellaan. Epäilyksiä on, että mikä vaikutus meillä lopulta on, mutta ainakin jotain panostus, panosta voimme antaa neuvoston tasolla keskusteluihin. Budjettivaliokunta varmaankin jakaa tämän valiokunnan huolet tästä yleistasosta budjetisehdotuksessa ja myöskin kokonaistason rahassa, joka menee tulevaisuudessa kohdassa politiikkaan. Ja tietysti ongelma ovat jäsenvaltiot tässä. Ainakin jotkut jäsenvaltiot haluavat argumentoida äh, jäädyttämisen tai leikkaamisen puolesta jopa. Joistakin jäsenvaltioista on nähty ehdotuksia kohesiopolitiikasta, että 2013 vuoden jälkeen varat, jotka kohesiopolitiikkaan menevät, äh, että niitä jopa leikataisiin, ei jäädytettäisi. Jäsenvaltiossa näitä ongelmia tulee näiden keskustelujen mielessä. Henkilökohtaisesti yksi suurimmista huolenaiheistani tällä hetkellä, olen puhunut tästä aiemminkin, on korvamerkintojen määrä, jota ehdotetaan. Se vähentää mielestäni joustavuutta kohdistuspolitiikassa 5 prosenttia kaupunkialueille, 5 prosenttia suoritusvaraukseen, temaattinen keskittäminen ja niin edelleen. Se kyllä vähentää joustavuuden määrää. Jälleen uskoisin, että budjettivaliokunta olisi samaa mieltä tästä. Varmaankin yksi pääperiaatteista, kun budjetti, budjetista keskustelun budjettivaliokunnassa, on juuri joustavuus, mahdollisimman suuri määrä sitä, joten olisimme liittolaisia eh, budjettivaliokunnan kanssa, jos näitä, jos tätä emme eteenpäin. Muut ovat sanoneet, että kaikissa asioissa tarvitaan selkeyttä budjettivaliokunnan meidän kantamme välillä ja yritämme rakentaa liittoutumaa heidän kanssaan. Ja meidän täytyy rakentaa liittoutumaa myös komission kanssa. Monet ongelmat tulevat keskusteluihin myöskin ne komission kanssa. Ja tietysti ne koskevat joitakin jäsenvaltioita. Ja Ernst. Kiitoksia. Sitten Cornelia Ernst. Ja vielen dank. Kiitos. Aivan ensin kiitokset esittelijälle, joka teki hyvin konkreettisesti selväksi, mistä tässä on kysymys. Olen kanssanne samalla linjalla monissa asioissa, erityisesti mitä tähän kapin kysymykseen tulee. Ja tämä täytyy käydä läpi tarkasti, koska meidän täytyy saada tietää, mitä tämä merkitsee eri alueille ja miten se voi kääntyä itseään vastaan ehkäpä mitä tulee yhteispäätösvaltaamme kyllä tai ei, niin en tiedä, onko jo suunniteltu yhteistä kokousta budjettivaliokunnan kanssa neuvotteluja, joissa voisimme näitä erityisen kriittisiä kysymyksiä katsoa yhdessä ja keskustella niistä. Se voisi olla meille suureksi hyödyksi, koska budjettivaliokunnan jäsenet yleensä katsovat asioita hiukan eri kannalta kuin Ähm, muiden valiokuntien edustajat. Eli ehkäpä mm, näin voitaisiin saada valaistusta asiaan. Muuten kysymykseni liittyvät äh, uusiin rahoitusvälineisiin. Näistä täytyisi mielestäni keskustella ja mm, mietintöjäkin on tulossa. Me katsomme, että äh, näitä rahastoja kyllä tietenkin kannatamme, mutta täytyy katsoa, että miten mitä tarvitaan, mihin saadaan lisärahoitusta ja eh, missä rahat ovat kaikkein hyödyllisin. Kyllä tietenkin jatkuvia rahastoja tarvitaan, mutta kun katsotaan kohesiovarojen kokonaissummaa, niin tämä on hiukan kyseenalainen. Minä en ymmärrä, mistä tämä määrärahojen lasku, joka reaalisesti tapahtuu, tulee. Kohesiovarojen määrä on laskenut ehdotuksessa, vaikka maita ja köyhiä alueita on enemmän. Minä en tiedä, mistä tämä on syntynyt. Tiedän, että tämä ei ole mikään mukava aihe, mutta tämä on mielestäni erittäin tärkeä aihe, kun kysytään tai katsotaan köyhyyttä ja köyhyyden tilannetta muun muassa eri. Sitten nämä ää, välialueet, ja niiden rahoitus. En ole ihan varma, onko tämä oikealla tasolla, pitäisikö sitä nostaa tai laskea. Ehkäpä tähän tarvitsisin vielä hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta onhan tässä vielä aikaa näitä tietoja hankkia. Jens Nielsen, please. Kiitos. Jens Nielsen. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, niin puhun ruotsia. Sopiko se? Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun puhun tässä valiokunnassa. Tietenkin on niin, että Swedish translation, I'm afraid. This is a new challenge for the committee, as we probably didn't expect you to speak, speak Swedish. English. English, or you can speak uh, Greek or whatever. Voitte puhua kreikkaa tai englantia tai mitä tahansa. Yeah, I'm sorry. No puhun sitten englantia. I try to do it in English. Okay. Puhun sitten englantia. Yritän ainakin. Jos äh, näistä budjettineuvotteluista tulee katastrofi, niin äh, ehkä meidän täytyy muuttaa äh, mielipidettämme vai muuttaa mieltämme niinhän Konstans on sanonut, minä puhun, tulen puhumaan tulevaisuudessa paljon Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Suomesta, mutta en nyt, mutta tulevaisuudessa nyt haluan kuitenkin todeta, että esittelijä ja myös alueiden komitean edustaja, kun heitä kuuntelin, niin tämä oli kuin ihanaa musiikkia korvilleni, koska näin puolustettiin kohesiopolitiikkaa ja juuri näin meidän on tehtävä. Se on äärimmäisen tärkeää. Täytyy sanoa, että yksi jäsenvaltioista, joka haluaa tätä budjettia leikata, on juuri omani Ruotsi. Ja Ruotsin alueet ovat itse asiassa pikemminkin alueiden komitean kannalla kuin Ruotsin hallituksen kannalla. Kiitos. Uh, thank you, Jens, but you understand that your task... Kiitoksia, mutta varmastikin ymmärrätte, että teidän, pitää, teidän tehtävänne on muuttaa hallituksen kanta. Sean Kelly, viimeinen puhuja. Kiitoksia englantia myös, enkä iirin kieltä. Vain yksi kommentti, vähän yleisluontoisempi oikeastaan. Komissio huomautti, että kohesiorahoitus, rakennerahoitus, täytyy löytyä kaikkialla, missä tarvitaan. Ja näin on ollutkin ja toivottavasti jatkossakin on, mutta esitän vain tässä kysymyksen kansala- ovatko kansalaiset tässä tietoisia? Jos eivät, mikseivät? Ja jos eivät, niin pitäisikö heidän olla tietoisia? Ja ainakin me emme hyödy kansalaisena siitä, mitä Eurooppa on siitä. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin jäsenvaltiot antavat sellaisen kuvan, että tämä on heidän omaa rahoitustaan, ne, jotka tästä rahoituksesta hyötyvät, eivät ole tietoisia, että se tulee Euroopasta. Ja toiseksi euroepäilevyys, skeptisyys heidän kantojaan ei koskaan haasteta. Näin hiljattain erittäin kielteisen artikkelin ja haluaisi, että Euroopan parlamentti tekisi jotakin asialla, mutta kerrottiin, että parempi ohittaa vain tällainen. Mielestäni tämä, tällainen negatiivisuus haittaa meitä ja me emme toimi mitenkään. Sitten olisi hyvä, että jatkossa kun rahoitetaan asioita, otettaisiin sellainen kohta, että täytyisi olla sellainen PR-toiminta myös, mainonta tai tiedottaminen. Ja sitten tämä pitäisi jatkossa voida osoittaa, että todellakin aidosti pyrittiin kiittämään tavallaan EU-ta tästä rahoituksesta saatiin. Hallituksen toimista pitää näin toimia, samoin edun saajat, heidän pitää tämä esittää ja ilmoittaa. Voin vielä saada tätä asiaa ja kertoa jatkossa. To, to, to I just would like to, to... Kiitos <clears throat> Haluaisin vain sanoa yhteenvetoa siitä, mitä tässä on sanottu. Mielestäni pidämme ideasta se, että yksilöimme kohdat, joissa uskomme, jotka pitäisi selkeästi olla parlamentin kannassa neuvostolle monivuotisista rahoituspuitteista ja teidän työnne varjoesittelyiden kanssa ja muiden kollegoiden kanssa nyt tulevina viikkoina pitäisi olla se, että katsotaan, että mistä kohdista tai mistä olemme samaa mieltä jo ja mitä siellä pitäisi olla mukana. No, teillä puheenvuoro. Madam Chair, this is exactly the point. Uh, in... Kiitos puheenjohtaja, juuri näin tämä työasiakirja on tällainen työasiakirja, siellä ei tarkkoja tietoja vielä ole. Esimerkiksi tästä katosta, tässä on näitä rajoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että näin 2,5 prosenttia pitää nostaa. Tässä ei ole mitään matemaattista kaavaa tämän takana. Miten on niin, että komissio tällaista ehdottaa? He eivät hekään tiedä, miten tähän 2,5 ovat päätyneet. Sitten suoritusvaraus. Minä vastustan 5 prosentin suoritusvarausta, koska en näe minkä takia y- yksi alue kärsisi, jos toinen alue on suoritunut paremmin, ehkä poliittisista syistä johtuen joskus. Sitten erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys tosiaan Konstans, että kumpi oli ensi, muna vai kana? Tietenkin meidän täytyy budjettivaliokunnan kanssa tätä asiaa selvittää. The, the package, uh... Tästä paketista, lainsäädäntöpaketista, meidän pitää keskustella kaikista yksityiskohtaisuuksista ja olen samaa mieltä teidän kanssa. Ne pitäisi selkeästi määritellä toi, mm, mm, mandaatti budjettivaliokunnassa liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen ja täsmällisesti ottaen, mihin saakka he voivat päättää kohesiopolitiikasta budjetin kannalta katsottuna. Ja haluaisin myös pyytää teiltä puheenjohtaja tukea budjettivaliokunnalle. Ehkä meidän pitäisi järjestää tällainen yhteinen kokous heidän kanssaan, niin kuin jotkut kollegat ovat ehdottaneetkin. Ja Kiitoksia vielä kaikista puheenvuoroista. Haluaisin jatkaa työtä varjoistelijoiden kanssa niistä kohdista, jotka olemme nyt tunnistaneet ja pohdimme tästä suunnasta, tartanko alempaa vai korkeampaa määrää joustossa tai temaattisessa keskittymisessä ja prosenttiosuuksissa niin, että saamme aikaan yhteisen kantamme valiokunnassa – ja voimme sitten välittää nämä tiedot eteenpäin budjettivaliokuntaan ja puolustaa niitä. Mitään muita päätöksiä tästä kohdasta ei pidä tehdä. Jatkamme vain sen suuntaisesti työtä, niin kuin keskustelussa annettiin ymmärtää sitten äänestämiseen ja haluaisin ensin tarkistaa, että äänestyskoneet toimivat, joten jos voisitte panna äänestyskorttinne laitteisiinne,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 check. Yes. Um, dear colleagues, so please put... Hyvät kollegat, pyydän teitä laittamaan kortinne laitteeseen, koska me tarkistamme, että laitteet toimivat. Pitää odottaa, että Markuskin istuu. So can we, we are opening the vote for checking the system. We open the Can you open the vote? Open. the uh, colleagues, you are checking the system, so the vote will be closed in a... Äh, Suljemme kohta äänestyksen, mutta vielä näkyy olevan useitakin, jotka eivät ole tarkastaneet omaa konettaan. Ymmärtääkseni nyt voimme sulkea äänestyksen. now we move to the first uh, vote, which is... Sitten ensimmäinen äänestys, euro lentokenttien tulevaisuus, Ujaksen mietintö. Aloitamme kompromista yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkoitus yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, suullinen tarkistus tähän. Vastustaako joku sitä? Ei. Joten tästä tämän mukaan lukeen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- anteeksi, 35 puolesta vastaan. Ty- täytyy tarkistaa tulos 35 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. 26.19. Kompromissi kuusi puolesta. Olkaa hyvä, Alan. Est-ce que le, le, le microphone... Non, non, Alan. Non. Sur le compromis... Euh... Kompromissista 35 tai tarkoitus 35. Me erehdyimme molemmat. Me siis puolsimme No eihän se mitään muuta, mutta kuitenkin. Ei muuta tulosta, mutta kiitoksia. C'est pour l'histoire. Oui, oui, pour l'histoire. Historiaan jää. On dira, ils ont voté pour. <laughs> You never know. Compromise. Compromise. Kompromissi kuusi. Puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Vuorossa 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Se alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta yksi vastaan. Onnittelut. Hyväksytty selvästi. Sitten on vuorossa toinen äänestyksemme. Eurooppalaisen tilastojen laadunhallinta. Esbeta Lukashivskan mietintö. Yksi tarkistus herra Beseltä ja tähän on tehty suullinen tarkistus. Esittelen itse tässä laatit. Kuka vastustaako joku tätä suullista? Kukaan ei vastusta. Me äänestämme ykkösestä näin muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten on suullinen tarkistus kohtaan neljä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Äänestämme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Lambert, how do we vote? Lambert, miten meidän pitää äänestää? 44 eh, against 44 45-44 hyväksytty. Todellakin nopeasti meni. Eh, ja sitten seuraavaksi Katrin Berenin luonnon mietintö vuoteen 2020 saakka. Nyt haluan antaa teille puheenvuoron. Shall I wait just? Catherine, let's try to just speak loud. Catherine, puhu vaikka kovalla äänellä vaan. Move Them all away. No, yritetään. Ehkäpä kaikki sitten pakenevat komission äh, tiedonanto biodiversiteettistrategiasta, EU-strategiasta vuoteen 2020 on osa tätä luonnonvarojen tehokasta käyttöä, joka on yksi lippulaivahanke. Ja tässä on aika monia kiinnostavia asioita, kuten tietenkin ilmastonmuutos ja biodiversiteetti, lainsäädäntö Ja mielestäni tähän voidaan tehdä kyllä parannuksia. Ja omassa lausuntoluonnoksessani, ää, niin sehän on teille itse asiassa toimitettu, se on lausuntoluonnos liittyen ympäristövaliokunnan mietintöön. Kohdassa yksi puhutaan ilmastonmuutoksesta, lajien uhanalaisuudesta sekä luonnonvarojen käytöstä. Ja ympäristövaliokunnan esittelijä kutsuu tätä hiljaiseksi kriisiksi. Ja nämä ongelmat ovat yhä vakavampia ja niiden vaikutukset kaikkien EU-kansalaisten elämänlaatuun ovat yhä suuremmat. Ja siksi todella kaikilla tasoilla täytyy kiireesti lähteä toimimaan. Tämän lisäksi pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että paikalliset ja alueelliset viranomaistahot ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon. Ja ei, tämä liittyy yksin omaan luontoon ja biodiversiteetin monimuotoisuuteen, vaan myös eri lajien monimuotoisuuteen ylipäätään. Ja täytyisi ottaa huomioon, kun erilaisia kehitysprojekteja suunnitellaan ja hankitaan. Tämä on itse asiassa minun tekstini kohta kaksi, kun, joka liittyy infrastruktuurin rakentamiseen. Ja näinä talouden vaikeina aikoina usein luontoa pidetään merkityksettömänä, mutta vihreä talous voisi luoda työpaikkoja ja myös investointeja infrastruktuureihin. Tämä olisi erittäin tärkeää ja kyllähän me kuulimme esimerkiksi eilen tanskalaiselta ministeriltä juuri tästä vihreydestä. Rakennerahasto tietojen hyödynsaajat tulisi tehdä tietoiseksi myös tästä ulottuvuudesta ja eri päätöksenteon tasoilla luonto tulisi ottaa paremmin huomioon. Usein tällaista vanhaa perinteistä tietoa, se unohtuu, eikä sitä enää oteta huomioon. Ja katson, että että biodiversiteetin puolustaminen ja suojeleminen ymmärretään usein kuntatasolla kansalaisjärjestöissä ja vapaaehtoisjärjestöissä ja heitä tulisi kyllä rohkaista tulemaan osaksi suunnitteluprosessiin, kun suunnitellaan todella näiden rahavirtojen ohjaamista. Maria Pentsevaa sekä Dajan Hassia kiittäisin todella hyvästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Ja nyt on mukava kuulla sitten myös äh, kollegojen kantoja ja mielipiteitä tästä tärkeästä aiheesta. Markus Kiitoksia. Entä onko Markus Kurja nyt paikalla? Ai, te edustatte häntä, selvä. Yes, please. Olkaa hyvä. Eh, sì, Presidente, il collega Scurria non è più membro di questa... Niin, puheenjohtaja herra Scurria ei enää ole tämän valiokunnan jäsenkään itse asiassa joten nyt korvaan häntä mietinnössä varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää kollegaa hänen laatimastaan lausunnosta. Mielestäni asiakirja on erittäin merkittävä teksti ajatellen meidän valiokuntamme työtä. Me kaikki tiedämme, että olennainen osa työstämme liittyy ohjelmiin, menopuoleen, kriteereihin, jotka liittyvät tulevaan kohesiopolitiikkaan. Ja tästä keskusteltiin eilen paljon ympäristöpolitiikasta ja miten ympäristöä, ympäristöstä huolehditaan. Tämä on aivan avainasemassa oleva asia, joten mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että valiokunta valiokunta, joka tämän lausunnon lähettää, ottaa huomioon meidän tekemämme kommentit. Erityisesti mitä tulee linkkiin ympäristöpolitiikan ja maan käyttösuunnittelun välillä. Ja haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää toimet ne toimet ovat, jotka liittyvät niin sanottuun kaupungistumisagendaan. Kaikki nämä linkitykset pitää ottaa huomioon myös tässä urbanisoitumiskysymyksessä. Tarvitaan indikaattoreita toimenpiteistä, jotka saavat aikaan kehityksen, taloudellisen kasvun yhteensopivaksi ympäristön suojelun ja säilyttämisen kanssa. Joten tässä vaiheessa haluaisin vain kiittää uudestaan esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja jatkossa tulemme varmasti tekemään muita ehdotuksia, jotta varmistamme sen, että meidän ehdotuksemme vastuuvaliokunnalle on heille myös hyödyllinen.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 Katson tässä vähän muuta asiaa välillä. Tässä asiassa meillä ei ole mitään erityisiä huomioita. Tuemme täysin tätä ehdotusta, jonka äsken esiteltiin. Ja siihen malliin mennään myös nyt eteenpäin. Uh, thank you on, uh, yes, Mihail Tramopoulos. Uh, the... Mihail Tramopoulos, vihreästä. Kiitos puheenjohtaja. Mekin haluaisimme kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta, joka on oikein hyvä. Siinä on hyvin myönteisiä asioita mukana. Ja aikaisempi biodiversiteettiohjelma itse asiassa epäonnistui täytäntöönpanon tasolla. Ja vihreät pitävät hyvin tervetulleena nyt ehdotusta seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Ennen kuin operationaalinen ohjelma käynnistyy, meillä täytyy olla mekanismeja, joiden kautta huolehditaan soveltuvasta valvonnasta. Katson myös, että Euroopan lainsäädäntö tulee ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska tämä yhteensopivuus on äärimmäisen tärkeää luonnon suojelemiseksi. Täytäntöönpanotasolla meillä täytyy kuitenkin olla myös arviointikriteerit. Sanoisin muutaman sanan Kreikasta. Komissio näyttää nyt häviävän taistelun biodiversiteetin puolesta. Ää, ei ole otettu huomioon tätä lainsäädäntöä. Meillähän on tämä nopea fast track-menettelyä. Ehkä muista teille komission ja sen Haanilta kysyin asiasta. Hänhän puhui Natura-alueiden suojelusta, mutta mitään erityisiä ehdotuksia ei ole tehty, mitään toimia ei ole ehdotettu. Kreikka on nyt todella uppoamassa kriisin suohon. Kyllä hankkeita on tulossa, mutta nyt näyttää siltä, että kyse on pikemminkin talouden indikaattoreista, jotka otetaan huomioon, eikä ympäristöä. Tämä huolestuttaa meitä kovasti, eli näyttää siltä, että ympäristö joutuu nyt kantamaan valtavan taakan. Ajatellaan vain taloutta ja ympäristöä ja biodiversiteettia ei suojella. Eihän talouskasvua voi olla ottamatta huomioon muita tärkeitä ulottuvuuksia. Minun mielestäni tämä lausuntoluonnos on oikein hyvä. Sean Kelly. Kiitoksia Sean Kelly. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Mielestäni vihreä toimintaohjelma ei ole enää pelkästään vihreän puolueen asia. Onneksi he ovat tehneet <clears throat> pioneerityötä ja sen vuoksi yhä useammat ihmiset ymmärtävät sen tärkeyden. Ja se heijastuu myös tänään tässä näissä kommentteissa eri ryhmistä. Ja olen täysin samaa mieltä. Kaksi kohtaa hämmästytti. Luonnon monimuotoisuusagenda on tärkeää ottaa mukaan. Ja myöskin koululaisten määrä kaupunkikouluissa, joilla olisi mahdollisuus nähdä monimuotoisuutta käytännössä niin lähellä kuin mahdollista omaa ympäristöä on tärkeä tekijä. Ja sillä tavalla mielestäni voimme kouluttaa ihmisiä olemaan tietoisempia ympäristöstään. Toinen pointti, jonka Katrin esitti, oli hyvin tärkeä. Hän puhui tarpeesta ottaa mukaan kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoistyöntekijöitä rahoitusvirtoihin. Se on täysin oikein koska monessa mielessä nämä ovat yhteiskunnan luonnollisia johtajia, mielipidejohtajia, ja jos he eivät saada mukaan, se hyödyttää paremmin yhteiskuntaa kuin että tehtäisiin pelkästään poliittiselta pohjalta. Erittäin hyviä ajatuksia tässä lausunnossa, ja tästä sitä voidaan kehittää eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. I don't have any, any, any more. Muita puhujia ei ole. Ja, olikin. Herra Omarji. Madame la Présidente, merci. Euh, je voudrais tout... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan ensin haluan valmistelijamme onnitella tästä lausuntoluonnoksesta. Jo vuonna 1992 allekirjoitettiin kaksi lisäpöytäkirjaa, toinen liittyen ilmastonmuutokseen, toinen biodiversiteettiin. Ja tämä ei ole mitenkään uusi asia näin ollen, mutta kyllä ilmastonmuutos on ihmisten tietoisuudessa huomattavasti paremmin kuin luonnon monimuotoisuuden biodiversiteetin vaarantuminen. Ja näin ollen Euroopan unioni haluaa pyrkiä omiin tavoitteisiinsa, jotka minäkin hyväksyn, mutta näin tehdäkseen sen on otettava huomioon paitsi keskeiset myös reuna-alueet. Niin kuin tiedätte, 80 prosenttia biodiversiteetistä löytyy EUn reuna-alueilta, joten mm, mitä tulee sitten Natura 2000 täytäntöön panoon esimerkiksi Ranskan alueilla, niin tällä hetkellä Ranskan kaukaisilla alueilla vähän kummallisista syistä Natura 2000 ei ole täytäntöönpantu ja minä tarvitsisin kollegojen tukea tarkistukselle, joka pyrkii tämän ongelman hoitamaan. Sitten James Nicholson? Kiitoksia sitten James Nicholson. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää ja sanoa, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan, kun hän puhuu, että nyt on hiljainen kriisi ja suuressa määrin se kertoo paljon ongelmista. Olen täysin samaa mieltä herra Kelin kanssa tästä kaupunkialueiden toimintaohjelmasta. Se on hyvin tärkeä. Urban Agenda, se on hyvin tärkeää, että lapset ovat erityisesti kaupunkialueilla tietoisia joistakin heikkouksista ja vahvuuksista, joita meillä on maaseutuoloilla. Joten olen todellakin samaa mieltä, että tämä on hyvin tärkeä aihe ja kattaa hyvin laajan kirjon. Mutta tarve suojella alueita on tärkeä ja sitä täytyy tukea. On oikein hyvä, että rohkaisisimme tätä kansalaisjärjestöjen vapaaehtoispuolta tulisivat mukaan. Ehkä he tarvitsevat tässä mukana olossa enemmän apua, mutta meidän pitäisi pyrkiä myös paikallishallintoja ottamaan mukaan, hajautettua hallintoa, aluehallintoa ottamaan mukaan, koska he ovat lähempänä ongelmia. He voivat yksilöidä sen, mikä heille sopii, mikä ei. Yksi ongelmista, joka meillä on. Ja kun kuuntelen näitä ongelmia Ranskasta, Kreikasta, kaikkialta muualta, mutta ne ongelmat ovat erilaiset. Kreikassa ne ovat varmaan erilaiset kuin mitä minulla olisi kotona. Eli paikallista hajautettua hallintoa ja sen mukana olla tarvitaan ja olisi oikein hienoa, jos voidaan tehdä ja liikkua siihen suuntaan. Joten esittelijä tekee oikein hyvin yrittäessään parantaa tätä tilannetta. Jos Ugias would also like to speak, sorry. Grazie Presidente, vorrei commentarmi con... Kiitoksia, haluaisin onnitella esittelijää tästä lausunnosta, jonka hän tänään on esitellyt. Ehkä haluaisin itse tehdä tarkistuksen, joka heijastelee kantaa, jonka parlamentti jo enemmistönä on hyväksynyt. Tämä koskee GMO-lajikkeiden viljelyä. Me haluamme, että jäsenvaltiot ja alueet voivat, saavat oikeuden kieltää GMO-lajikkeiden viljelyn, jos täällä me sanomme, että tai jos ottaisimme mukaan viittauksen siihen, mitä parlamentti on jo todennut ja haluamme neuvoston seuraavan tätä, se olisi hyvä asia. On hyvä ottaa tämä mukaan tekstiin, koska se osoittaa, että meillä on selkeä tahto toimia ilmetä vastaan, koska mielestäni tämä, tässä investoidaan tuleviin sukupolviin, näin suojellaan bi- biodiversiteettiä, joka on myös vaurauden suuri lähde. Kiitoksia, ymmärrän tämä, te olette viimeinen puhuja, joten Katrin, voitko jatkaa, ole hyvä. Thank you. Kiitos oikein paljon kaikki näistä puheenvuoroista ja kommenteista. Ne ovat suureksi hyödyksi ja mukavaa, kun saa tällä tavalla myös kollegojen tuen. Nämä varojenkäyttökriteerit ovat asia, joita meidän täytyy tosiaan katsoa ja hyvä, että on tulossa tarkistuksia. Aiemman strategian epäonnistuminen on vakava asia ja meidän täytyy kyllä se nostaa esiin. Esimerkiksi ilmastonmuutoskriisin torjuminen tai talouskriisin torjuminen voi piilota, piilottaa tavallaan unohduksiin nämä muut kriisit. Ja emme me voi huolehtia taloudesta tai ilmastonmuutoksesta, jos tämä johtaa luonnon monimuotoisuuden katoamiseen, vähenemiseen. Tähän lausuntoon meidän täytyy tietenkin kirjata se, mikä on meidän valiokunnallemme tärkeää. Ja tietenkin näin paikalliset verkostot ovat hyvin tärkeitä. Ja mitä GMOihin tulee, niin ehkäpä paikalliset viranomaiset ja kuntataso ovat oikea taho näitä kriteereitä katsomaan. Ja toinen suuri asia on tietenkin äh, se, että meillä on niin suuri joukko erilaisia suojelualueita ja tietenkin tämä suojelutyö tapahtuu paikallistasolla, mutta paikallistaso varmasti tarvitsee apua, jota voimme sille antaa. Minä nyt sitten jään odottelemaan teidän tarkistuksianne ja aivan varmasti voimme tehdä työtä yhdessä hyvän lausunnon puolesta. Kiitoksia. Yksi päätös, joka meidän pitää tehdä, on tarkistusten aikaraja, päivämäärä. Haluaisin ehdottaa toinen helmikuuta kello 12. Toinen helmikuuta mennessä pitää jättää tarkistukset noin viikko siis aikaa. Sitten voidaan siirtyä kohtaan 22 esityslistalla. Lausuntoluonnos, vastuuvapaus 2010. Pääluokka kolme, komissio. Ja varjoistajat ovat myös paikalla, joten Tomas, ole hyvä. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák, ha megengedik, akkor csupán... Puheenjohtaja, kollégat, jos sallitte. Puhun lyhyt sanaisesti Teemme vain muutaman lisäkommentin, koska te olette saaneet tämän lausuntoluonnoksen ennen kaikkea. Mielestäni on olennaisen tärkeää, että komission vastuuvapausluonnokset tai vasta, laadimme siis lausunnon, jossa keskitymme aivan erityisesti siihen, miten kohesiopolitiikkaa on toteutettu, miten sitä on hallinnoitu, koska tämä tietenkin on ydinaluettamme tässä valiokunnassa. Aivan erityisesti, kun ajatellaan asiasta taustaa vasten, että jatkuvasti kuulemme perusteettomia kommentteja siitä, että viime vuosina kun on vallalla taloudellista epävarmuutta, kriisitunnelmaa, niin puuttuu luottamusta. Me olemme menettäneet luottamuksen ja uskon, tai Euroopan kansalaiset ovat menettäneet tällainen uskomuksen. Siksi on aivan ratkaisevan tärkeää, että vieläkin enemmän kiinnitämme huomiota siihen, miten verovaroja käytetään Euroopassa ja varat pitäisi käyttää hyvin ja avoimella tavalla. Mitä komission vastuuvapauteen tulee budjettikaudella 2010 verrattuna vuoteen 2009 virhetaso on noussut 3,3-3,7. Edelleenkin osoitetaan sormella kohesiopolitiikan suuntaan. Tämän takia on niin tärkeää juuri, että teemme jotakin torjuaksemme tällaiset perusteettomat väitteet väärinkäytöksistä kohesiopolitiikassa. Yritän keskittyä tähän lausuntoluonnokseni. Kun tilintarkastustuomioistuin laatii kertomuksensa budjettivuodesta 2010, niin EUn budjetin toteuttaminen ei to- toiminut ollenkaan huonolla, huonosti. Sitten ohjelmakaudella 2012 se vuo, ens, ensimmäinen vuosi, jolloin leijonan osa käytössä olevista varoista käytettiin kohesiopoliittisiin hankkeisiin. Tietysti kohesiopolitiikka Politiikassa voi tapahtua täytäntöönpanon virheitä. Tämän tilintarkastustuomioistuin on osoittaa, mutta meidän pitää kuitenkin tiedottaa näistä kysymyksistä objektiivisesti, koska verrattuna kauteen 2000-2006 virhetaso on laskenut sekä 2009 vuonna että 2010 vuonna. Ja tämä on myönteinen suuntaus ja meidän pitää tätä korostaa. Tietenkään emme voi vain istua pyörittelemässä sormiamme, koska vieläkin virhetaso on suhteellisen korkealla tasolla, mutta pitäisi kuitenkin tunnustaa tällainen laskeva myönteinen trendi virhetasossa. Virheet ennen kaikkea löytyvät, tai enimmäkseen löytyvät julkisista hankinnoista, ei ole noudatettu sääntöjä ja kelpoisvalinta kelpoisuussääntöjä, ihan niin kuin Euroopan komissiokin jatkuvasti vaadimme, että tarvitaan lisää yksinkertaistamista säännöissä. Tämä meidän pitää ottaa myös esille tässä vastuuvapauslausunnossa. Mielestäni jatkaa Tätä samaa viestiä pitää rummuttaa. Suurempaa yksinkertaistamista siis tarvitaan mitä tulee sääntöihin. Sitten vielä yksi asia, joka tulee esiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, liittyy siihen, että suurin osa virheellisistä maksuista – johtuisi, tai siis olivat sellaisia tapauksia, missä kansallisella viranomaisella oli kaikki välineet käytössä, ne niin olisivat pystyneet korjaamaan tätä. Tämä meidän pitää voida myös tietää, jos haluamme ymmärtää, mistä oikein on kysymys. Mitä tulee yhteiseen hallinnointiin, niin yleensä EU ja sen toimielimet eivät olleet vastuussa kohesiopolitiikan toteuttamisen yhteydessä tapahtumista virheistä. Siksi meidän pitää huomauttaa, että kansallisilla viranomaisilla – on velvollisuus, mutta he tekivät virheen, koska he eivät käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja siksi he ovat tässä tehneet virheen. Kiitoksia. Very much. I would like to ask Georgios Stavrakakis. Sitten Stavrakakis. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää, valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Mielestäni se on hyvin vakaa pohja, jolle voimme jatkotyömme perustaa. Vuonna 2010 kohesiopolitiikka jälleen kerran oli keskustelujemme keskiössä. Pääsyynä tälle oli se, että virhemäärät, jotka liittyivät Euroopan unionin budjettiin, olivat näkyviä, vaikka 2010 vuosi olikin parempi kuin aiempi ohjelmakausi 2000-2006. On tärkeää, että meillä on selvä kuva siitä, mikä on virhe, mikä ei ole. Ja minun nähdäkseni virhe on operationaalinen transaktio, joka ei ole ö, olemassa olevien sääntöjen mukainen. Tämä on virhe, eikä virhe ole myöskään sama asia kuin petos. Käytettävissämme olevien lukujen mukaan kaksi kolmasosa virheistä tapahtuu kolmessa 27 jäsenvaltiosta ja vain muutamassa lukuisista ohjelmista. Eli jos näihin puututtaisiin, virheiden määrä laskisi merkittävästi. Varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että seuraavalla ohjelmakaudella kohesiopolitiikka on yksinkertaistettava ja valvontaa on lisättävä kustannustehokkaasti niin, että Euroopan unionin ää, ähm, toimia myös kriisin suhteen voidaan parantaa. Kiitos. Edustaja Manesku. raport. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää herra Deutschia Minusta jälleen kerran, kun tarkastelemme tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, voimme todeta, että tämän tyyppiset täytäntöönpanossa tapahtuneet virheet johtuvat juurensa siitä, että kansalliset viranomaiset ohjelmakaudella 2006, 2007, 2013 eivät toimineet niin kuin olisi pitänyt. Nämä yksinkertaistamistoimet, joista äänestimme parlamentissa, niin niitä ei toteutettu. Edelleenkin kaunisteltiin tavallaan tilastoja meidän pitäisi löytää keino lopettaa tällainen suuntaus, että pyritään paranneella toimintaa kansallisella tasolla, koska tästä syystä jatkossakin virheitä tulee tulemaan. Sitten toinen syy todellinen yksinkertaistaminen rahoitusvälineissä. Me jatkuvasti puhumme tästä, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden valtiot ovat todellisissa ongelmissa näissä kysymyksissä. Sitten toinen kriittisen tärkeä kysymys, julkiset hankinnat ja niistä tehty lainsäädäntö. Jos onnistumme harmonisoimaan tätä puolta, niin ehkä sitten pystymme lopettamaan virheet, jotka syntyvät siitä, että joka ikisessä jäsenvaltiossa julkisia hankintoja käsitellään eri tavoin. Aina ei pidetä kiinni EUn säännöistä ja lainsäädännöstä. Kiitän Thomas Deutsche ja voin vakuuttaa hänelle, että hän saa minulta kaiken tukeni. Kiitoksia. I don't have any... Nyt ei ole muita puheenvuoron pyytäjä. Ai onkin, onhan kyllä, François, ole hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy myös kiittää Stella Deutsche hänen mietinnöstään. Ja olen täysin samaa mieltä hänen johdannostaan. Ja nyt kuitenkin vähän pahoittaa tätä kirjallista muotoa. Se on vähän liian rajoittava, mitä tulee näihin eri arviointiin. Minä korostaisin kohtia kaksi ja kolme. Sitä, niitä olisi voitu käsitellä myönteisemmin. Ensinnäkin oltaisiin voitu olla tyytyväisiä tästä hyvästä tendenssistä ja myönteisestä kehityksestä, kun virheiden määrä on pikkuhiljaa vähentynyt. Ja korostaa sitä, että varsin usein nämä ovat tällaisia rahoituksellisia virheitä, vaan pikemminkin tällaisia muotovirheistä on kyse. Ja pitää panna merkille, niin kuin hyvin toimii, että 74 prosenttia niistä on virheitä, jotka voidaan hoitaa hallinnollisen yksinkertaistamisen kautta ja tietysti pitäisi arvioida, että pitää jatkaa edelleen ponnistelua, että saataisiin aikaan parempia lukuja virheiden määrän suhteen. Tietysti meidän valiokuntamme pitää suhtautua myönteisessä sävyssä, koska liian usein olla niin tiukkoja. Nyt pitäisi kuitenkin osoittaa, että nyt suunta on hyvä ja valvontavaliokunnankin pitää ottaa tämä huomioon. Kiitos. Uh, thank you. So... Kiitos. Muita puhujia ei ole, joten Tomas, haluaisitko vielä esittää loppukommentit? Sánuk asszony, megengedik mindenkit, megköszönöm a... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoista tuesta. Kolme kommenttia esitettävänä. Varapuhemies Kakis, anteeksi varapuhemies puheenjohtaja Stavrakakis huomautti, ehkä tästä voidaan tehdä tarkistuksinkin, eli että on kaksi virheluokkaa. Toisella on rahoitusseurauksia ja sitten se, jolla ei ole. Ja jos seurauksia on rahoitusmielessä, niin ei kaikki virheet ole petoksia tietysti, väärinkäsityksiä, sekannuksia on. Jotkut ihmiset pitävät virheitä petoksina, mutta näin ei ole. Jos virheitä sattuu, niin ei kaikilla ole seurauksia. On tiettyjä EU-normeja, joilla halutaan yksinkertaistaa. Mutta subsidiariteettiperiaate menee näiden sääntöjen yli ja kansallisten sääntöjen yli, joten parantamisen varaa on kansallisella hallituksilla ja se on yksi tärkeä virhelähde. Ja kuten mainittiin, meidän täytyy tehdä justeerauksia ja sopeuttaa tätä tilannetta. Valiokuntien lausunnothan ovat, niillä on tietty enimmäispituus, mutta silti kiitos tuosta ja kommenteista. Much, eh, the decision on the Kiitoksia tarkistusten jättöajaksi. Ehdottaisin myös toinen helmikuuta kello 12. Kiitoksia. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Lausuntoluonnos sekin. Vasili Chaviorissa Chilalta. Kuuden ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen. Esittele, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Al șaselea program comunitar de acțiune pentru... Kiitos, puheenjohtaja. Kuudessa ympäristöä koskevat toimintaohjelma on antanut merkittävän panoksen unionin ympäristötoimiin, mutta sen täytäntöönpanossa on tiettyjä ongelmia. Lähes kaikkien jäsenvaltioiden tasolla, erityisesti nyt liittyen tähän talous- ja rahoituskriisiin. Tiettyä merkittävää edistystä on saatu aikaan esimerkiksi Natura 2000 suhteen, mutta monet EU-säännöt eivät ole tulleet täytäntöönpannuiksi jäsenvaltioissa. Ja siksi unionin ja komission tulisi nyt toimia yhdessä, toimia yhdessä löytääkseen ne kohdat, joissa täytäntöönpano ei ole oikealla tasolla, koska näin voimme kuroa umpeen kuilun kuudennen toimintaohjelman ja sen implementoinnin välillä. Tämä on voimassa vuoden 2012 puoleen väliin ja liittyy tietenkin uuteen ohjelmaan tulevalle kaudelle seitsemäs ympäristötoimintaohjelma antaa merkittävän mahdollisuuden EUn keskittyä ympäristökysymyksiin niin, että lainsäädännölliset ja strategiset kysymykset saadaan yhdistettyä. Ja tämä nyt tarjoaa tietenkin erityisesti mahdollisuuksia ennaltaehkäisemisen tulevaisuudessa. Väestökehitysarviot osoittavat, että väestömäärä tulee lisääntymään ja tällä on vaikutusta muun muassa asuntokantaan ja vastaaviin muihin kysymyksiin. On esimerkiksi suunniteltu uusien asuinalueiden rakentamista. Ne tarvitsevat sairaaloita, kauppoja ja niin edelleen ja ylipäätään palveluja, joita tarjotaan kansalaisille. Ja tätä varten tarvitaan tilaa. Siksi kaupunkialueet tulevat laajenemaan. Toisaalta taas tiedämme, että esimerkiksi suuret ostoskeskukset usein ovat kaupunkien reuna-alueilla ja näin ollen kaikkia näitä varten tarvitaan tilaa. Ja tätä tilaa tietenkin sitten syödään maaseutualueelta, jotka ovat kaupunkien läheisyydessä – älkäämme unohtako sitä, että hyvin monet tai kansalaisten määrän lisääntyminen merkitsee elintarvikkeiden kysynnän lisääntymistä ja tätä varten tarvitaan tietenkin tuotantomaa-alaa. Meidän täytyisi löytää vähemmän saastuttavia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Ajatellaan esimerkiksi mm, uusia polttoaineita, vähän saastuttavia polttoaineita. Ja mm, hyvin paljon maalaa käytetään tällä hetkellä biopolttoaineiden tuottamiseen. Eli meidän täytyisi yhdistää ympäristö, terveys, kaupunkisuunnittelukysymykset niin, että meillä olisi mahdollisimman tasapainoinen kehitys kaupunkialueiden ja maaseutualueiden suhteen, ottaen molemmat huomioon. Ja meidän täytyisi torjua sitä, että maanviljelyskäyttöön tarvittava maa-ala tästä kärsisi. Tilanne ympäristön suhteen ei saisi heikentyä. Ähm, sitten kun ajatellaan jätekysymystä, jätteitä syntyy hyvin paljon ja tämä vaikuttaa kielteisesti ympäristöön ja tätä varten meidän on lisättävä kierrätystä. Jätteen kierrätys äh, toteutuu äh, jäsenvaltioiden tasolla. Komissio on tehnyt tästä äh, tilannearvion, joka osoittaa, että asiassa ei olla tarpeeksi pitkällä. Jätteen kierrätys ei vielä jäsenvaltioissa toteudu, vaikka sitä kautta voitaisiin säästää jopa 72 miljardia euroa vuodessa. Lopuksi tätä kautta voitaisiin vielä saada perustettua vuoteen 2020 mennessä yli 40 000 uutta työpaikkaa, 400 000 uutta työpaikkaa, joka tietenkin olisi EU 2020 strategian linjan mukaista meidän on luotava uusia työpaikkoja. Ja kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten on vahvistettava yhteistyötään, samoin yksityisen ja julkisen puolen yhteistyötä on vahvistettava juuri, jotta voitaisiin parantaa jätehallintoa kaikilla eri tasoilla – Ihmisten, ihmisiä täytyisi tästä tiedottaa. Tarvittaisiin tiedotuskampanjoita, todella valistusta ja hyviä käytänteitä tulisi tietenkin vaihtaa myös jäsenvaltioiden välillä. Samoin Eurooppa haluaa torjua ilmastonmuutosta ja meidän täytyisi todella yhdistää voimamme ja toimemme myös seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa niin, että Euroopan unioni pääsee tavoitteisiinsa eh, ilmastonsuojelun suhteen, eikä tämä samalla aiheuta lisää kustannuksia. Luonnon suojelemisen tulisi olla toimiemme keskiössä. Ympäristöpolitiikka on koko tai heijastelee koko yhteiskunnan etua Ajatellaan vaikkapa ympäristö- kansalaisjärjestöjen määrää, niitä on lukuisia. Toisaalta taas teollisuuden tulisi kiinnittää huomiota senkin juuri ympäristökysymyksiin ja ympäristöpolitiikkaan. Euroopan tasolla tulisi olla yhteinen lähestymistapa, joka samalla ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Euroopan on ajettava integroitua aktiivista ympäristöpolitiikkaa. Ajatellaan esimerkiksi kemikaalien rekisteröintiä ja lupamenettelyä, ajatellen kaikkein vaarallisempia kemikaaleja, jos niiden suhteen on oltava tiukempi politiikka kuin vähemmän vaarallisten kemikaalien. Meidän täytyisi eri tai kaikkia eri kemikaaleja ja aineita luonnollisesti arvioida ja niiden vaikutuksia ja luonnollisesti myös niiden käytöstä syntyvää jätettä. Ja mitään kemikaalista saastumista ei saisi tapahtua, sitä tulisi ennaltaehkäistä. Kemian teollisuuden tulisi huolehtia siitä, että kemialliset aineet eivät vaikuta ympäristöön kielteisesti. Ja komissiolta tarvittaisiinkin lainsäädäntöehdotuksia kestävän kemian teollisuuden kohdalla. Haluaisin kiittää sihteeristöä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja nyt odotan teiltä huomioita ja ehdotuksia, kollegat. Erminia, you, you are also shadow. Kiitoksia Erminia, sinä olet myös varjoesittelijänä. Ole hyvä. Eh, apprezzo il lavoro svolto dalla relatrice nella stesura di questo. Arvostan esittelijän tekemää työtä tässä lausunnossa. Mielestäni tämä on työ, jota voidaan täysin tukea. Sitä voidaan varmaankin rikastaa. Koska se, mitä kuulemme juuri, osoittaa meille, että esittelijä selvästikin haluaa esittää meille hyvin lyhyen al- alustavan luonnoksen niin, että voidaan sitten lisätä siihen asioita, koska monet kysymykset saivat vastauksensa, kun kuulin esittelijän kommentit. On oikein hyvä, että viitataan äh, sektorien väliseen politiikkaan, niin että voidaan konkreettisemmin puuttua siihen, että miten ympäristöpolitiikkaa edistäviä varoja käytetään. On myös tärkeä viittaus siihen, että toimeenpannaan yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Ja se, mitä esittelijä sanoi lausunnossa siitä, että tarvitaan enemmän sitoumuksia tietynlaisten poliitikkojen myös estämiseen. Muutama huolenaihe. Esittelijä ehdottaa tässä ensimmäisen kohdan lopussa – että täytyy ryhtyä toimiin, jotka viittaavat maa käyttöön. käyttöön. Erityisesti ekopolttoaineiden osalta. Tästä tarvitaan lisää tietoa, koska se on aika yleinen, yleisluontoinen määritelmä. Ja siinä olisi ehkä liikaa liikkumavaraa. Täytyy selvittää, mitä tarkoitetaan. Mehän kaikki tiedämme, ekopolttoaineiden tuottaminen ja sen tukeminen, sitähän tuetaan Euroopan unionin tasolla siis. Se, että muutetaan maankäyttötarkoitusta, se täytyy valvoa tarkasti, ettei tule kielteisiä ympäristöseurauksia. Toinen näkökohtani liittyy siitä, että miten saadaan aikaan sääntöjä kestävistä kemikaaleista. Siitäkin täytyy saada tarkempi. Tässä täytyy lisätä monia niitä kohtia, jotka esittelijä mainitsikin aiemmin. Komissioltakin täytyy saada lisää tietoa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että täytyy saada sääntelyllinen määritelmä kemikaali, kemikaaleille. Jos tätä ei esitetä täysin selvästi, niin voi tulla vääristäviä vaikutuksia, eli parempi antaa valiokunnalle enemmän äm, yksityiskohtia. Sitten täytyy painottaa sitä, miten positiivista on se, että viitataan tähän jätealaan ylipäänsä ja sektorikohtaisiin sääntöihin sille alalle. Seuraavan minitäysistunnon aikana keskustellaan aloit- valiokuntalaitteisesta mietinnöstä, joka tulee vetomusvaliokunnalta ja se koskee nykyisiä jätesääntöjä Euroopan tasolla – ja siinä mietinnössä otetaan esille, että toimeenpanossa, sääntöjen toimeenpanossa on vaikeuksia. Ja siellä vaaditaan toimeenpanovallan väliin tuloasiaan. Jos sitä työtä käytetään tässä hyväksi, niin voimme lisätä tästäkin muutaman kommentin, ehkä siitä mietinnöstä. Koska jos meillä on paremmat säännöt kierrätyksestä ja jätteen uudelleenkäytöstä Euroopan tasolla – niin sitten pystymme ryhtymään positiivisempiin toimiin ympäristön hyväksi. Viimeinen kohtani. Nyt on oikein hyvä aika tälle mietinnölle, koska sen kautta saamme mahdollisuuden tarkastella tähän asti saavutettua edistystä, mitä on saatu aikaan sen jälkeen, kun SIT-ohjelma saatiin toteutettua, mikä tarkoittaa, että voimme tarkastella puutteita tai ongelmia, joita siinä ohjelmassa oli, koska vain muutamat tavoitteet siinä saavutettiin. Ja tätä analyysiä voimme käyttää etsiessämme tai yritettäessämme saada aikaan parempaa seitsemättä puiteohjelmaa, joka olisi kohdennetumpi ja jossa yritetään saavuttaa enemmän tavoitteita. Valde Kiitoksia sitten Aldesta, Katrin. Um, and thank you very much for the report and, and, uh, and... Kiitoksia kovasti teidän kommenteistanne ja tästä asiakirjasta. Mehän puhuimme aikaisemmin luonnon monimuotoisuudesta, mutta ympäristöpolitiikka koskee meitä kaikkia laajalti, kaikilla hallinnon tasoilla. Ja siihen meidän pitää tässäkin jo keskittyä, kuinka voimme ottaa tästä isona nähdyt ongelmat ihan paikasta saakka ja antaa sitten paikallisyhteisölle ja heidän poliitikoilleen välineet kehittää tilannetta ja lopettaa haitallisen ympäristökehityksen, jota Euroopassa on. Muutama kommentti siitä, niin, aivan vähän vaikeaa, kun me, meitä rajoittavat tämä, nämä sanamäärät ja niin edelleen. Minä itse tulen tekemään jotakin tarkistuksia, varmasti muutkin ryhmät näin tekevät. Mutta niin kuin aikaisemmin todettiin, kun puhuttiin kaupunkialueesta, kysehän on kaupunkialueista ja maaseutualueista, ja esittelijä puhui tästä myös, mutta mielestäni meidän täytyy tämä selväsanaisesti eh, sanoa tässä lausunnossa. Tätä pitää mielestäni hiukan laajentaa. Ja esittelijä puhui myös jätteistä, mutta kyse on oikeastaan resurssien hallinnoinnista ja samoin puhuttiin kaivannaisteollisuudesta ja paikallisviranomaiset antavat luvat ja valvovat mineraalien louhintaa Euroopassa pääasiassa ja meidän pitää huolellisesti tätä pohtia, koska ei kyse ole vain siitä, että kaivetaan raaka-aineita maaperästä, mutta se aiheuttaa vesistön ja maaperän saastumista myös ja niin edelleen. Ja tämän pitäisi olla tärkeä osa seitsemännessä ympäristöohjelmassa. Ja seuraava kohtaan käsitteleekin tätä. Tässä on kyse ihmismaiheuttamista tuhoista, myös luonnonkatastrofista. Meidän pitää varmistaa, että kaikki toimintamme, politiikkamme, on sellaista, missä otetaan huomioon luonnonkatastrofit. Niitähän on aina tapahtunut, mutta esimerkiksi maanjärjestykset ja niin edelleen. Mutta yhä enemmän on kuitenkin ilmastonmuutoksesta johtuvaa ihmisperäistä vahinkoa, jota tapahtuu. Ja ihmisen aiheuttama saastuminen johtuen esimerkiksi teollisuudesta muuttaa vesistöjen kulkua jopa ja aiheuttaa saastuneisuutta. Ja meidän pitää myös pitää tätä asiaa silmällä. Sitten viimeinen kohta. Siinä puhutaan ympäristöpolitiikasta, mutta joka kerta kun puhutaan ympäristöpolitiikasta, siitä tulee jonkinlainen ympäristö ympäristö käyttää tällaisena kivana sanana. Ja joka kerta kun puhutaan kuitenkin tästä, niin silloin meidän pitää puhua mm, biodiversiteetistä, ilmastonmuutoksesta ja todellakin selkeästi todeta, että nämä ongelmat, niitä kaikki, kaikilla se on selvästi mielessä ja miten voimme tätä kaikkea lieventää ja minkälaisia lievennyspolitiikkoja täytyy harjoittaa. Tietoista pitää saada ihan sulle saakka, koska tällainen Think Globally, Act Locally, tällainen slogan, niin se on erittäin totta käytännössä tässäkin valiokunnassa. Sitten haluaisin katsoa kauemmas tulevaisuuteen komission eh, aluekehitysrahastosta katsoa näitä 2020 tavoitteita ja kohesiopolitiikkaa vuoden 13 jälkeen. Tässä pitäisi siirtyä tähän vähähiiliseen talouteen niin, että kaikissa toiminnoissamme ja rahoituksissamme annamme paikallisille välineet rahoituksen politiikan kautta niin, että he voivat saada aikaan vähähiilistä taloutta. Aikaisemmin puhuimme alueellisista lentokentistä, lentoasemista. Ne saattavat olla tällaisia pahimpia liikennemuotoja. Ehkä me tarkastella muita vaihtoehtoja. Kanaaleja voitaisiin käyttää ja investoida enemmän rautateihin ja bussiliikenteeseen ja niin edelleen. Tässä on monia asioita, joita tulen tarkastelemaan, samoin muut kollegat varmasti, ja tulen sitten tekemään tarkistuksia. Mutta kiitän lämpimästi esittelijä ja on erittäin, olen tyytyväinen, että olemme saaneet kommentoida tätä. Thank you very much. Kiitoksia. Jean-Paul Bezes ilmeisesti ei ole paikalla. Ai, sinä, ole hyvä. The floor is yours. Pues eh, vuelvo a sustituirlo hoy. Niin minä korvaan häntä tänään. Meidän ryhmämme puolesta me suhtaudumme myönteisesti tähän mietintöön ja haluamme myös hyväksyä kompromissin, joka estelee tekijä parantaa sitä eri tarkistuksilla ja ehdotuksilla. Ympäristöpolitiikka liittyy ympäristöpolitiikkaan, ähm, äh, myös ja siksi suhtaudumme erittäin myönteisesti viittaukseen kohdissa kaksi ja viisi, jotka Ester ottaa esille. Siellä puhutaan paikallis- ja alueviranomaisista. Hehän juuri loppujen lopuksi soveltavat myös ympäristöpolitiikan sääntöjä. Ja usein kun ajatellaan lainsäädäntöä valtioissa, niin tämä tavallaan rajoittaa, jos ajatellaan vaikka vesidirektiiviä. Olisi mielenkiintoista ottaa vesien parantamisteema tähän mukaan, koska se on yksi kaikkein isoimpia ongelmia, joita komissio on todennut ympäristörikkomusten yhteydessä. Sitten suhtaudumme myös erittäin myönteisesti viittaukseen seitsemänteen ohjelmaan ja tulevaan uudistamistoimintaan ja pyritään laajentamaan tätä lainsäädäntöä. Olemme nähneet, miten eri jäsenvaltiot ovat syventäneet tätä ja lisänneet äh, Natura 2000 alueiden määrää. Tämä liittyy myös läheisesti kohdalliseen investointeihin ja äh, kehitys, äh, aluekehitysrahastoon toimintaan. Meistä on kuitenkin hiukan vaarallinen ajatus muuttaa maankäyttöä. Esittelen viittaa biopolttoaineisiin, mutta me haluaisimme viitata myös maankäytön muutoksiin niin, että joillakin Natura 2000-alueilla toteutetaan projekteja, jotka toimivat ympäristöä vastaan. Nämä saattavat olla varsin laajoja isoja hankkeita, kuten esimerkiksi intensiivinen maatalous ja siihen liittyvät hankkeet. Siksi tähän pitäisi viitata. Pitäisi syventää vielä tätä luonnon monimuotoisuusteemaa ja pyrimme myös parasta, parantamaan omilla ehdotuksillamme tätä lausuntoa. Kiitos. Thank you very much, Jens Nilsson. Kiitos, Jens Nilsson. Thank you, Chair. Thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijä erinomaisesta työstä. Olen uusi ja on omalla kielelläni, joten nyt ymmärrän enemmän. Kaksi kysymystä. Uutenahan voi kysyä kysymyksiä. Ensin kohta kolme. En tiedä, mikä siinä on takana, kun puhutaan oikeasta tasapainosta ja niin edelleen, jotta voidaan välttää lisäkustannukset kun olin 15 vuotta kaupunginjohtajana, näin ympäristöinvestoinnit investointeina eikä kuluin investointeina työpaikkoihin, joten haluaisin tietää, mikä tässä takana on. Kohdasta viisi. Kun on tällainen lausunto ja annetaan se toiselle asiasta vastaavalle valiokunnalle, Eikö meidän pitäisi sanoa, että jotta voidaan ympäristöpolitiikkaa panna toimeen, tarvitaan myös vahvaa kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Conclusion. Um, now, uh... hyvä loppuyhteenveto. Masip. Madame la Présidente, merci. Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin esittää ehdotuksen esittelijälle koskien kohtaa kolme ilmastonmuutoksesta puhuttaessa luin tämän kohdan huolella ja mielestäni tässä on määritelmä siitä, miten sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja olisi tärkeää viitata myös suoraan tähän ilmastonmuutossopeutumiseen Täällä puhuttiin äsken ilmiön lieventämistoimista, mutta mitä tulee sopeutumiseen, on totta, että tämä on sellainen alue, joka pääasiassa koskee aluepolitiikkaa. Miksi? Siksi, että ilmastonmuutos, joka jo nyt on meneillään, vaikuttaa kokonaisuudessaan eri sektoreihin, jotka koskevat sitten alueyhteisöjä, viittaan matkailuun, liikenteeseen, maahanmuuttoon ja niin edelleen. Ja komission valkoinen kirjakin ottaa tämän esille erittäin selkeästi, joten meidän valiokunnastamme tällainen viittaus olisi tervetullut. Uh, thank you. I have no others. Kiitoksia. Muita puhujia ei ole, joten haluaisin antaa puheenvuoron vielä esittelijälle. Kommentariile fakute. Uh, vreau să mă refer la... Uh, Kiitoksia kaikista esitetyistä kommenteista. Haluaisin viitata siihen, että muutettaisiin maankäytön, maan käyttötarkoitusta. Mielestäni on tärkeää, että maas, maatalouden maanviljelyalan alueen käyttötarkoista ei muuteta. Sitten kestävät kemikaalit ja siihen liittyvät oikeudelliset säännöt. Kemian teollisuuden lähestymistavassa halutaan saada aikaan korkealaatuisia tuotteita niin, että siitä kuitenkin syntyy vähemmän vaarallista jätettä. Jätteestä puhuttaessa tarvitaan oikeuspuitteita, lainsäädännöllisiä puitteita, koska on ongelmia oikeussäännösten toteuttamisessa. Kommenttinne toivottavasti muuttuvat myöhemmin tarkistuksiksi. Paljon olisi sanottavaa. Tarkastelen ehdotuksianne huomioita hyvin tarkasti, mutta tietän, että että täytyy rajoittautua tiettyyn sanamäärään lausuntoluonnoksessa, eli kaikki se, mistä on keskusteltu, tulee tarkistuksiin, jotka jätätte niin, että tästä lausunnosta saadaan hyvä ja vakaa. Also, I would like to propose the deadline. Ja tässäkin yhteydessä tarkistusten aikarajaksi ehdottaisin toista helmikuuta kello 12, joten Tämä asia on loppuun käsitelty. Haluan vain sanoa, että oli todella mukava kuulla, että oikeastaan kaikista poliittisista ryhmistä löytyy hyvää ympäristöasiantuntevuutta ja se on oikea valtti valiokunnallemme. Vielä yksi asia esityslistalle. Yritämme nopeuttaa sitä, mutta se on kyllä vaikeaa johtuen ähm, ongelmiin liikenteessä. Odotamme nyt tässä sitten johtaja Horst Reichenbach ja hän johtaa erityistä työryhmää, jonka komissio on asettanut viime vuonna aiheena Kreikan auttaminen toisen suuren haasteensa kanssa, joka ei ole vakaus, vaan kasvu. Joten sitten kun herra Reichenbach on paikalla, aloitamme mielipiteen vaihdon. Haluaisin myös pyytää teitä ehkä soittamaan poliittista poliittisten ryhmien kollegoille, että tämä kokouksemme alkaa aivan kohta. Jos siis joku on kiinnostunut siitä, mitä Kreikassa tapahtuu kasvu- ja säästötoimien yhteydessä ja miten yritämme auttaa kohesiopolitiikan kautta, niin nyt olisi hyvä tilaisuus osallistua tähän kokoukseen. Nyt sitten eh, epävirallisesti keskeytän kokouksen hetkeksi, mutta en voi mitenkään itse ottaa teihin yhteyttä, jos lähdette pois, joten pyytäisin pysymään ehkä täällä salissa. I would like also to tell you that we... Haluaisin vielä kertoa, että olemme lähettäneet sähköpostin hetki sitten koko valiokunnalle, jotta ihmiset ovat tietoisia siitä, että tämä kokous saatetaan järjestää hiukan ennen puolta 12, joten ihmisten pitäisi olla tietoisia. Kiitos. question to the president? Voinko kysyä kysymyksen? Sanoitte, koordinaattorin ilmoituksista puhu, puhuessanne, että teillä oli vakavia epäilyksiä, niin jos näin on, olen aina kiinnostunut siitä, että mistä epäilys on. Onko se Tanskan päivä, vierailun päivämäärä periaate? Mikä on puheenjohtaja epäilys? Epäilykseni koskee sitä, pitäisikö meidän laajentaa tämä todellakin kolmen viikon delegaatiovieluksen vai pitäisikö tästä tehdä tällainen työvierailu pelkästään? koska minun mielestäni on erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa koordinaattoreiden lisäksi myös esittelijät voisivat keskustella kollegojen kanssa Tanskassa, koska se on kerran puheenjohtajavaltio. Ja samoin saada kuvaa Tanskasta kansalaismielipiteestä. Ehkä meidän ei pitäisi pyrkiä saamaan aikaan tällaista kolmen päivän kokousta, vaan keskittyä tiettyihin asioihin. Pari-kolme uh, päivää, niin me olemme avoimia ehdotuksille. And also I was thinking that... Vielä ajattelin sellaista, niin kuin Puolan kaudella teimme, että tämän pitäisi olla, pitäisikö tämä olla kokous pelkästään tai kohesion politiikasta vastuussa olevien ministerien kanssa, vaan pitäisikö ehkä puhua myös valtiovarainministereiden kanssa – Heillähän on neuvottelurooli ja voitaisiin keskustella myös niiden tahojen kanssa, jotka voivat todellakin vaikuttaa lopulliseen rahoituksen tasoon, jota saatavilla on. Ja voitaisiin puhua heidän kanssaan myös näistä rahoituskysymyksistä, niin kuin tänään kuulimme tästä capping-aiheesta. Because I can imagine that as, uh, by the... Ymmärtääkseni tammikuun loppuun mennessä pidetään kaksi yleisen asian neuvoston kokousta kohesiopolitiikasta 20 huhti ja kesäkuussa. Ja silloin ehkä jotakin kantoja saadaan jo jäsenvaltiolta. Siis kokous pidetään ennen Tanskan uuden loppua. Ja sitten olemme kuulleet myös budjettineuvotteluista. Ne eivät tällä hetkellä vielä ole ministeritasolla – vaan korkean tason virkamiesten neuvottelusta on kysymys. Sitten myös puheenjohtajamaan ystävät toimivat tässä haluaisin, että tästä tulee tällainen hyvä vierailu. Siis epäilen tällä tavalla rakentavalla tavalla. Nyt minulla on vähän mukavampi olla. Kun, kun puheenjohtajalla on vakavia epäilyksiä, en tiedä mistä. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Uh, dear colleagues, can we... Hyvät kollegat, voisiko teitä pyytää istuutumaan? Lambert. We are starting the meeting, I'm sorry. But... Olemme aloittamassa kokousta. EPP ja sosialistit. Hyvä. Ei tämän kanssa ole ongelmaa. Voisitteko pyytää myös koordinaattoria? Hyvät kollegat, haluaisin ottaa kohdan käsittelyn esityslistalle, jota kaikki pidämme hyvin tärkeänä, koska politiikkamme osa siinä, kun pyritään saamaan kasvua aikaan ja saamaan kasvua aikaan Kreikassa, niin se on erityisen tärkeää. Ja tunnemme vastuumme siitä, että tätä prosessia helpotetaan niin paljon kuin mahdollista. Ja siksi syksyllä olemme niin nopeita tekemään tämän muutoksen yleisasetukseen, mutta haluamme jatkaa valiokunnan työtä kaiken sen puolesta, millä voidaan auttaa myös työryhmää, jonka komissio on asettanut Kreikka-asiassa, niin saamaan aikaan kasvua aihe, aikaansaavia investointeja Kreikan taloudesta. Ja sen vuoksi olemme kovin iloisia, että työryhmän johtaja Horst Reichenbach on suostunut tulemaan tänne ja tiedottamaan meille toivottavasti Kreikan muutosprosessista ja olisi kovin hienoa, jos voisitte kertoa meille myös huolenaiheestanne ja arviostanne, että mitä muuta voitaisiin tehdä – ja miten näette tulevaisuuden näkymät ja voitteko yksilöidä jo tässä vaiheessa mahdollisia positiivisia merkkejä tai viestejä Kreikasta niin, että liikutaanko kasvua kohti? Onko Kreikka sellaisessa tilanteessa, josta voidaan päästä päälle kasvuuralle? Jos tämä sopii, niin arvostaisimme sitä kovasti. Tervetuloa ja teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, I'm very grateful for this uh, invitation. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen tästä kutsusta tulla keskustelemaan teidän kanssanne Kreikan tilanteesta. Ja niin kuin sanotte, minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvulle löytyy, samoin työpaikkojen luonnille ja aivan erityisesti mikä rohel, rooli kohesio politiikalla voi olla. Kaikki hyvin tiedämme, että nyt on kyseessä viides vuosi lama-aikaa ja viime vuoden loppuun saakka eh, talouden taantuma vain kiihtyi. En usko, että 2012 mitään käännöstä parempaan tapahtuu, ja on mahdollista päästä kasvuun Kreikassa, mutta kovasti toivon, että tämä vuosi voidaan käyttää niin, että pedataan tulevaisuuden kasvua Kreikassa. Selvästikin makrotaloudelliset puitteet tai kehykset, joita Troikka tekee ja pyrkii ottamaan yksityisen sektorin mukaan, niin tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, että saadaan suurempaa varmuutta aikaan, mutta niin kauan kuin tämä suuri epävarmuus siitä, onko huominen Kreikka vielä maksukykyinen, kuuluuko se vielä euroalueeseen. Tässä va- suuri varjo on maan yllä. Ja ennen kuin näin on, niin on vaikea tavallaan ryhtyä minkälaisiin uusiin elvytystoimiin tai investointiin Kreikan sisällä tai ulkopuolelta käsin. Tilanne on itse asiassa sellainen, että jotkut yritykset ovat siirtämässä pääkonttorinsa Kreikan ulkopuolelle johtuen vaikeasta luottotilanteesta. jos oletetaan, ja tämähän aika tehtää vielä, mutta jos oletetaan, että nämä kaksi päämakrotaloudellista kysymystä, PSI-kysymys, MOE viedään loppuun ensi viikolla menestyksekkäästi, niin vieläkin jäljellä on yksi kaikkein suurimmista vaikeuksista jäljellä Kreikassa, kun ajatellaan kasvuvaikeuksien voittamista, nimittäin se seikka, että pankkisektori sektori Kreikassa tällä hetkellä ei pysty tukemaan reaalitaloutta ja on joutunut vaikeuksiin johtuen Kreikan velkakriisistä, ei johtuen siitä, että pankit, ainakaan enemmistö niistä, ja isot pankit olisivat niin typeriä asioita tehneet kuin muut pankit muualla maailmassa, he, he ovat toimineet aika konservatiivisella tavalla ja olleet varsin vakavahenkisiä. Ja sama koskee jotakin muitakin maita, Turkkia, Bulgariaa ja niin edelleen. Mutta kun, tänäs, kun koska niillä on kuitenkin varsin paljon joukkolainaa Kreikasta, ne ovat varsin vaikeuksia, eivätkä pysty tukemaan reaalitaloutta ja yrityksiä. Joten yksityinen sektori, yrityssektori Kreikassa, luottolama on pääongelma, isona ongelmana. Sitten toinen iso ongelma liittyy ympäristö Mm, yritysympäristön. Jos tarkastelette kansainvälisiä tilastoja, Kreikka ei pärjää kovinkaan hyvin, mitä tulee yritysympäristöön. Tämä ei suoraan liity kohesiovaroihin, varoihin, joita EUlla käytössään on, mutta jos ajatellaan, miten tehokkaasti tällaisia varoja käytetään, niin tietysti on erittäin tärkeää, minkälainen yrityskulttuuri on vallalla ja siksi työryhmä korostaa kovasti ympäristö, yritysympäristöä ja byrokratian vähentämistä, julkisen sektorin tehostamista, yksinkertaistamista viennissä ja niin edelleen. Tämä on yksi tärkeä tehtävä jossa voimme tukea Kreikan viranomaisia, jotta Kreikka houkuttelisi enemmän yritystoimintaa. Sitten kohesiorahastoon itseensä. Olemme olleet läheisessä yhteistyössä pääosasta aluepoliittisen pääoston kanssa, työllisyyspäoston kanssa, investointipankin kanssa ja yhdessä mielestäni olemme onnistuneetkin joissakin asioissa erityisesti johtuen myös teidän valmiudestanne muuttaa unionin osallistumisesta 25 95 prosenttiin. Tämä on auttanut siinä, että on voitu lisätä kohesiovarojen käyttöastetta Kreikassa erittäin hyvällä tavalla ja 35 prosenttia vuoden lopussa. Ja tässäkin olen aika hyvin edistetty, mutta tässä tietysti tämä prosenttisuuden kasvu sinällään, oli jo tärkeä tekijä. Sitten, kuten todennäköisesti tiedättekin, on pystytty tunnistamaan, löytämään noin 180 suurhanketta, huomattavaa hanketta, ja niiden edistystä pitää valvoa syvällisesti ja siihen on jo ryhdytty. Sitten keskustellaan, niin kuin eilenkin, puhuttiin tästä riskin jakovälineestä. Se on erittäin tärkeä osa, kun pyritään voittamaan likviditeettiongelmakysymykset rahoitusinfrastruktuurissa. Ja lopuksi voin keskittyä hetkeksi PK-yrityksiin. On joukko erilaisia välineitä, joita on käytettävissä ja pitkälti ne liittyvät pankkeihin. On Etian, Jeremy, sitten EIPn toiminta. Se on allekirjoittanut sopimuksen viime aikoina. Näyttää siltä, että EU voisi hieman korvata pankkisektorin, pankkisektoria, mutta ikävä kyllä johtuen siitä, että nämä välineet toimivat pankkien kautta ja pankeilla ei ole likviditeettiä, eivätkä ne voi ryhtyä lisäriskinottoon, niin ongelma on se, että ne eivät pysty toimimaan. Joten näistä huomattavista summista, joita on saatavissa, vain varsin vähäinen määrä on löytänyt tiensä reaalitalouteen Kreikassa. Hiljattain pidimme kokouksen EIPn kanssa, investointipankin kanssa, ja sen pitäisi mahdollistaa se, että saamme käyttöömme lisävälineen, jonka kautta viranomaiset Kreikassa tekisivät vielä puolen miljardin, saisivat puoli miljardia käyttöönsä ja sitten vielä toinen miljardi seuraavan neljän vuoden ajaksi, jotta voitaisiin voittaa likviditeetti tilanne ansa tavallaan, johon Kreikan pankit ovat joutuneet. Ajatuksena on se, että tästä välineestä tulisi toimintakykyinen maalis, huhti, toukokuussa, niin että siinä vaiheessa pankit saisivat varoja käyttöön ja voisivat ryhtyä toimiin käytännössä, koska lähes kahden miljardin potentiaali PK-yrityksille rahoituksen muodossa, se täytyy voida käyttää, jotta autetaan kasvu, kasvun parannuksessa. Ja jos se ei ole mahdollista, niin menetetään suuri mahdollisuus. Tämä on ihan ykkösprioriteetti mielestäni. josta samoin mikrorahoitus ja EIPn puheenjohtajan kanssa olemme keskustelleet ja tällainen haaste tulevina kuukausina edessä on. Ja EIPn täytyy voida toimia, samoin pankkien täytyy saada tuloksia aikaan. Valmistelut, jotta nämä rahat saadaan käyttöön, ei vain investointi apurahoja varten, vaan myös pääomittausta varten on tai tästä on komissio tehnyt päätöksen sen jälkeen, kun on kuullut jäsenvaltioiden komitea Tämä on jo siis hoidettu, siksi Kreikan tarpeet ovat varsin suuria. Potentiaali, joka näihin välineisiin liittyy, on suuri, mutta meidän pitää tänä vuonna tehdä kaikkemme, jotta voimme vapauttaa potentiaalin, jota on. Toinen iso kysymys, josta eilen puhuttiin, mutta haluaisin vielä korostaa, että Nämä moottoritiemyönnytykset ovat tai luvat ovat erittäin tärkeä poliittinen symboli siitä, että asiat etenevät kyllä Kreikassa. Ja jälleen on erittäin tärkeää olla tässä uskottavia tässä toivon viestissä, jonka yritämme välittää kreikkalaisille. Että nämä tiehankkeet niitä toteutetaan edelleen ja ne ovat varsin tärkeitä ajatellen kasvua. Niillä on merkitystä työllisyyden kannalta. Kymmenet tuhannet työpaikat riippuvat tieverkostosta ja tämän takia olen kovin kiitollinen siitä, että niin kuin nyt voin tulkita tätä keskustelua, niin parlamentti kyllä tukee tätä kovasti ja minä toivon, että tämän iltapäivän neuvotteluissa jäsenvaltioiden kanssa saamme tarvittavan tuen asialle. Viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, koska se pitkälti osoittaa keskinäistä riippuvuutta siinä, mitä rakennerahastot voivat tehdä ja minkälaisia riskejä Kreikalle on, jos ne, he eivät käytä rakennerahaston varoja hyvällä tavalla. Tämä liittyy jätehuoltoon. On olemassa rikkomusmenettely, joka liittyy mm, kaatopaikkojen sulkemiseen. Ja on erittäin tärkeää, että Kreikan viranomaiset etenevät näissä kysymyksissä ja luovat uusia jätehuoltojärjestelyitä ja rakennerahastot mahdollisesti, voisi, mahdollisesti voisivat tässä olla avuksi. Ja me neuvottelemmekin juuri ympäristöministeriön kanssa, jotta voitaisiin nopeuttaa toimintaa ja antaa tarvittavaa teknistä apua tarjouskilpailussa, joka on pakko järjestää, järjestää asiasta. Vielä lopuksi kahdesta tärkeimmästä potentiaalista kasvualueesta, jotka on identifioitu. Tässä tehtiin erittäin mielenkiintoinen tutkimus, laajalle ulottuva tutkimus, ja jos teitä erityisesti kiinnostaa, niin kasvupotentiaali Kreikassa, niin suosittelen tätä tutkimusta ja voimme sen myös välittää teille. Kaksi pääaluetta liittyvät tietysti energiaan ja erityisesti aurinkoenergiaan. Ympäristöministeri tekee kovasti työtä sen puolesta, että aurinkoenergiaa voitaisiin käyttää kasvutekijänä Heliosprojektin kautta, joten valmistelut ovat jossain määrin edenneet, mutta vielä on epäselvää, onko laajamittaisella aurinkoenergialla kysyntää ja saako se sopimuksia energian toimituksesta ja tämä asia on vielä ratkaisematta. mutta teknologinen puoli on aika selvä jo. Ja Kreikassa aurinkoenergia on varsin lähellä sitä, että voi toimia kilpailukykyisesti perinteisten energialähteiden kanssa. Eurooppalaisesti katsottuna mielestäni tämä on valtava komparatiivinen etu, joka Kreikalla on. Ja sitä pitäisi käyttää hyväksi eurooppalaisesti ajatellen. Sitten toinen sektori, mat, sektori on matkailu, joka pärjäsi hyvin viime vuonna. Epävarmuustekijät Kreikassa tietysti varjostivat myös matkailua, mutta tämä on varmasti sellainen ala, jota voidaan edelleen vauhdittaa ja erityisesti yksityistämisohjelma jolla on noin 50 prosenttia kiinteistöomaisuutta. Tätä kaikkea voitaisiin käyttää, jota edelleenkin voitaisiin vahvistaa tätä kilpailua, joka Kreikalla on matkailun saralla. Rakennerahastopotentiaali siis pitää käyttää ja kasvumahdollisuuksia kyllä löytyy, ajatellen Kreikan tulevaisuutta, mutta päättävästi pitää toimia tänä vuonna, jotta tilanne on parempi keskiaikavälillä. Kiitoksia. Thank you very much. Eh, Director Reichenbach, before I open the floor... Kiitoksia. Ennen kuin voidaan esittää kysymyksiä ja esittää kommentteja, voisitteko hiukan kommentoida vielä työryhmän mandaattia, mikä tämä rooli teidän mielestänne on, jotta se tulee nyt selväksi, koska me luotimme siitä että ratkaisitte kaikki kysymykset, mutta jos voisitte vielä auttaa tässä. Well, the, the, the task force... Työryhmällä on kaksoismandaatti. Ensinnäkin antaa teknistä tukea Kreikan viranomaisille, jotta he pystyisivät paremmin saamaan täytettyä nämä Troikan seitsemät tavoitteet rakennemuutoksissa. Tämä on se suuri mandaatti. Ja tämä liiketoimintaympäristö kuuluu juuri tähän kategoriaan. Toinen osa mandaattia on se, että Kreikkaa voitaisiin auttaa, kun rakennerahastojen käyttöä halutaan nopeuttaa. Läheisessä yhteistyössä ja niin, että koordinoidaan muiden rakennevarojen kanssa ja muiden pääosastojen kanssa. Inform colleagues that we have uh, also with... kertoa myös kollegoille, että täällä on varapääjohtaja äh, regiopääosastosta. Hän on vastuussa tästä alueesta. Ja hän tuntee asian perinpohtaisesti. Ja uskon, että hänkin vastaa hänen kysymykseen sitten Rodi Kratsa ensimmäisenä. Kiitos. Haluaisin kiittää herra Reichenbachia siitä, että hän on tullut vieraksemme tänään. Hän antoi meille tietoa asioista, jotka ovat hyvin poliittisia paitsi Kreikalle, myös koko Euroopan unionille. Ja asian tämän lisäksi erittäin tekninen ja siksi tämä teknistäkin ulottuvuutta on tärkeää valaista. Tiedän hyvin, mitä ongelmia ja haasteita tähän liittyy. Itsehän olen kreikkalainen ja haluaisin kysyä teiltä, herra Reichenbach, seuraavaa. Te viittasitte kyllä tähän puheenvuorossanne, mutta ehkä voisitte antaa meille vielä hieman lisää yksityiskohtia. Pääoma. Niin, tiedän, että investointipankki antaa lainoja ja auttaa tiettyjen suurten hankkeiden suhteen, mutta entäpä alkupääoma ajatellen taloutta? taloutta, joka on taantumassa, joka on lamassa, eikä näytä pääsevän siitä. Kys- olisi tärkeää saada alkupääomaa. Tiedätte, kuinka monet PK-yritykset äh, sulkevat ovensa, päättävät toimintansa maassani juuri nyt. Kreikka on sitoutunut yksityistämiseen ja kysyisin, että miten valmistelevat toimet äh, ovat edenneet äh, laillisesti ja muuten niin, että tämä yksityistäminen saadaan todella kunnolla käyntiin. Question from Lambert. Kiitoksia sitten. Lambert van Nistelrooy, ole hyvä. Thank you wel. Nou. Uh, Kiitos. Joka päivä lähes tulkoon tulee Troikalta uusia äh, tietoja ja arvioita siitä, että rahaa tarvitaan. Ja tähän meidän täytyy nyt kyllä katsoa hiukan syvemmältikin. Tarvitaan investointeja ja näin kasvun ja mahdollisuuksien luomista. Minulla olisi pari kysymystä. Viime vuonna teimme valtuuskunta matkan Kreikkaan ja tuolloin vielä yhteisrahoitusosuuksia ei oltu nostettu ja kysyttiin sitä, että miten rahat saadaan irtoamaan. Ja kun te nyt puhutte sitä, että nämä rahat, joita rahastoista tulee, saadaan käytettyä, saadaanko käytettyä ja johtaako tämä todella kestäviin investointeihin. Minä luulin meidän vierailumme aikana, että olin jossain kehitysmaassa, koska enkä minä nyt väitä, etteivätkö, etteikö virheitä voi tapahtua tai ongelmia tapahtua, mutta minulla oli tuolloin sellainen vaikutelma, että vastaanottokyky oli maan tasolla. Ja kun nyt puhutaan yritysten rahoista ja yksityisten rahoista, kyllähän tätä rahaa nyt kuitenkin on, niin äh, mielestäni on aika kummallista, ettei sitä saada ollenkaan käytettyä, vaan tarvitaan ainoastaan EU-rahoitusta ja sitä on pumpattava sinne enemmän ja enemmän. Energia on hyvin tärkeää pitkällä aikavälillä ja siihen investoiminen. Tiedämme, että kiinalaiset ovat nyt tulleet joukolla ähm, toimintaan. Heillä on paljon rahaa. Esimerkiksi mitä tulee näihin aurinkopaneeleihin tai niihin liittyviin elementteihin, niin nehän tulevat hyvin pitkälti Kiinasta. Niitä valmistetaan Kiinassa. Ja jos ne eivät tule Kiinasta, niin mistä ne sitten tulevat ja mistä tämä raha tulee? Ja, vielen dank. Äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä oikein hyvin muistan, että poliittinen ryhmäni oli todella iloinen siitä, että tämä Task Force-työryhmä perustettiin, koska olemme jatkuvasti vaatineet sitä, että vaikeuksissa olevien talouksien on saatava tukea siihen, että ne voivat elpyä ja tätä varten tarvitaan investointeja ja näin voidaan luoda työpaikkoja. Ehkäpä olimme naiveja kuvitellessamme, että tämä tapahtuu neljännes vuodessa tai puolessa vuodessa. Nämä ongelmat aivan ilmiselvästi ovat aivan liian vaikeita, niitä ei näin lyhyessä ajassa ratkaista. Tästä huolimatta olisin toivonut, että tätä toivoa olisi voitu välittää paremmin. Herra Reichenbach, mikä teidän tunnelmanne on? Ymmärtävätkö kreikkalaiset sen, että Euroopan unionilta <laughs> tulee muutakin viestiä kuin se, että uudistakaa, uudistakaa, säästäkää, säästäkää? Ymmärtävätkö tai tietävätkö kreikkalaiset, että myös on paljon tukea ja ymmärtävätkö he sen, että on meidän kaikkien etujen mukaista myös meidän mielestämme tukea Kreikkaa ja saada tämä asia hoidettua. Eli onko tällaista optimismin ja tulevaisuuden uskon ilmapiiriä, koska ilman sitä on varmaan aika vaikea saada asioita käyntiin ylipäätään ja rullaamaan. No, sellainen vaikutelma, että monet kreikkalaiset yrityksetkin ovat nyt jotenkin menettäneet luottamuksen itseensä ja omaan kykyynsä ja ovat nyt kääntämässä selkänsä omalle maalleen ja ehkä siirtymässä muualle. Siksi tämä luottamusbonus, jota meidän mielestäni täytyisi sinne välittää, on äärimmäisen tärkeä. Ja itse tietenkin seurasin keskustelua myös eilen, ja tällä hetkellä ei vielä liene selvyyttä siitä, hyväksyvätkö jäsenvaltiot asetusmuutosehdotuksen, joka tällä hetkellä pöydällä on. Mutta se nyt on neuvoston ongelma. Se heidän täytyy hoitaa keskenään. Mutta mitä me parlamenttina voisimme ehkä mahdollisesti tehdä, voidaksemme antaa mandaatin puitteissa ja sen suunnan puitteissa tukea. Voisimmeko me edistää jotakin, vaikka vähän epäortodoksisiakin reittejä pitkin? Nyt on ensimmäinen kerta, kun meillä parlamentissa on suuri enemmistö sille, että haluamme tukea Kreikan talouskehitystä. Thank you. Could, could, could you maybe comment on those three sets of questions? Voisitteko kommentoida näihin kolmeen eri kysymyssarjaan? Much, um, as... Kiitoksia. Yritysten aloittamisen rahoittaminen, investointirahoitus, starttirahat, tähän on monia välineitä. Potentiaalisten välineiden puute ei siis ole ongelma, vaan että pankit eivät oikeasti voi antaa tarvittavaa rahoitusta – se on se suuri ongelma. Jota ei oli voitettu tähän mennessä. Ja yleisemminkin yrityssektorilla tuki investointeihin ei ole niiden suurin huolena aihe. Nyt on eh, selviytymisestä kyse ja monet pankit ovat eh, vähentäneet luotonantoa jopa hyville yrityksille koska salkkujen arvoa täytyy pienentää. Ja joten hyvätkin yritykset joutuvat ongelmiin. Ja mitä ne ennen kaikkea tarvitsevat ovat käyttöpääomaa. Ja sen vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen ja antanut vihreää valoa sille, että rakennerahastoja voitaisiin myöskin käyttää käyttöpääoman antamiseen. Yksityistämisestä rahasto, jolla pyritään myymään Kreikan omaisuutta, omaisuuseriä. On kolmenlaisia omaisuuseriä. Julkiset yritykset, noin 15 prosenttia. Se tarvitaan oikeudellisia toimia, jotka täytyy vielä tehdä, jotta yksityistäminen voi edetä. Siinä täytyisi edistyä. Toinen kategoria sitten infrastruktuuri, erityisesti satamat ja lentokentät. Konkreettisia valmistelutoimia näiden omaisuuserien myyntiin tarvitaan edelleen. Ja Kreikan yksityistämisrahasto on pyytänyt työryhmältä tukea kreikkalaisten viranomaisiin nähden tek- teknisen tuen antamisessa näissä prosesseissa. Ja sitten noin 50 prosenttia ovat kiinteistöjä. Ja siinä pääkysymyksenä on maan omistajuus, maarekisterikysymys ja maan käyttökysymys. Maan käytössä yksityistämis- Rahastolla on joitakin toimivaltuuksia, joita voidaan käyttää maarekisterissä, jotta voitaisiin varmistaa tulevalle yksityiselle omistajalle, että hänellä todellakin on omaisuus, joka hänelle kuuluu. Niin on tärkeää, että maarekisteristä saadaan kattavampi ja toimivampi. Ja tässä jälleen hyvin tehokkaiden hollantilaisten viranomaisten kanssa, niin tässä mielessä työryhmä on tarjonnut apuaan. No kuten sanoin, vastaanottokyky Kreikassa on parantunut, mutta ehkäpä kollegani voisi sanoa siitä muutaman sanan. Säästöjen pakeneminen ulosvirtaus on tietysti yksi lisäongelma, joka Kreikan pankeilla on. Ja jossa yksityisen sektorin solidaarisuuden puute tässä vaikeassa tilanteessa Kreikassa on vaikuttanut suuressa määrin Kreikan talouteen. Talletusten pako koskee kymmeniä miljardeja. Arviot ovat noin 50 miljardia ulosvirtausta. Ja se on hyvin vaikea ongelma Kreikan pankkeille, se heikentää niitä. No, en ole ihan varma, mitä miten paljon Kiinalla omaisuuseriä on Kreikassa. No ainakin satamaoperaattorit, mutta uudessa yksi, uudella yksityistämis, yksityistämiskierroksella nämä asiat eivät ole elenneet kovin paljon, mutta tähän mennessä ei ole uskon myös muita myyntejä kiinalaisille mutta näin saattaa hyvin olla, että energia-alalla jotkut suuret toimijat Euroopassa olisivat kiinnostuneita. tilanteessa, joka ei oikeastaan koske pelkästään taloudellisia, vaan myöskin poliittisia ongelmia, niin on vaikea välittää toivon viestiä. Sitä minä tietysti yritän joka kerta, kun Ateenassa käyn. Tietysti rajoitetulla uskottavuudella ja rajoitettua menestystä siinä on ollut – koska jos tulee tällainen käännepiste, jossa ihmiset näkevät, että asiat kääntyisivät parempaan päin, niin sit silloin toivon viestit eivät kaadu tosiasioiden alle. Ja sen vuoksi toivon kovasti, että tämä järjestelmän epä, epävarmuus ja että järjestelmästä poistuisi tämä epävarmuus ja PSI ja saataisiin toimintaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Si- No, epävarmuutta tietysti aiheuttaa myös poliittinen tilanne ja näissä olosuhteissa ei ole niin helppo tehdä työtä. Tiedämme muilta alueilta, että jos tulee sellainen tilanne, jossa vauhti ja dynaamisuus loppuu, mutta edelleen. Olen ensinnäkin optimisti siitä, mitä voidaan saavuttaa – Ja se mitä jäsenvaltioissa mitä tarjotaan avuksi to- toimeenpanossa kreikkalaisille, se on hyvin rohkaisevaa. Ja olen edelleen sitä mieltä toiseksi, että Euroopalle on tärkeää, että myös tällaisessa tapauksessa ei anneta maan kaatua. vaan että rahoitus- ja teknisen avun kautta ja rakennerahastojen kautta edelleen sitä tuetaan. Niin, että se, sillä voi olla parempi tulevaisuus kuin viimeiset viisi vuotta ovat olleet. Voiko parlamentti auttaa siinä? Aivan selvästikin sen poliittinen tuki tälle työlle – kuin komissionkin yleensä Kreikassa. Myöskin työryhmän työ on hyvin tärkeää Kreikassa. Ja tämä poliittinen tuki, jotta se sitten näkyy myös lainsäädäntötyössä, jota komissio ehdottaa, jotta se siellä konkretisoituu. Se on tärkeää Se olisi kovasti avuksi ja toivon, että jäsenvaltiot samaan tapaan näkevät, näkevät samaan, tapaan, samaan tapaan tämän asian. Siinä on tietysti jotakin epäilyksiä minulla, mutta Kreikalle tämä kyllä on tärkeä ajankohta. Ja toivottavasti myös sen näkevät myös jäsenvaltiot. Ja, mutta teidän tukenne on hyvin arvokasta. Kiitos. Thank you very much for giving me a floor. Uh, I would just like to come... Kiitos puheenvuorosta. Halusin vielä puhua tästä rakennerahasto-ohjelmien todellisuudesta viime vuoden tilanne osoittaa, että äh, Kreikan vastaanottokyky on tällä hetkellä 4 äh, äh, prosenttia. EU keskimäärä on 33 prosenttia ja Koran kohdalla 64 prosenttia vastaanottokyky. Muualla eu se on noin 34. Eli kun katsotaan meidän maksusuunnitelmaa, niin se on itse asiassa Kreikan suhteen toteutunut 100 4 prosenttisesti eli 2,6 miljardia euroa Kreikalle kahden viime vuoden aikana. Olemme keskittyneet 2000-2006 ohjelmien päätökseen saattamiseen viime vuonna. Onnistuimme kaikki aluekehitysrahaston ohjelmat, 27 ohjelmaa saattamaan päätökseen Kreikassa. Ja tämä on kyllä hyvin huomionarvoista. 500 81 miljoonaa lisää euroa. Ja jos katsotaan todellisuutta, niin täytyy kyllä sanoa, että viime vuoden vastaanottokyky liittyy tietenkin siihen, että yhteisrahoitusosuus nosti 85 prosenttiin ja sitten siihen tuli vielä tämä lisäys niin, että yhteensä 95 prosenttia ja tästä syystä päästiin näin korkean tavoitteeseen tulemme keskittymään rahankäytön laatuun tietenkin myös tulevaisuudessa yhteessä, yhdessä tämän Task Force-ryhmän kanssa ja olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä juuri löytääksemme ne alueet, joita täytyy vielä katsoa, jos täytyy huolehtia välittömästi. Ja kyllä tiettyä menestystä tässä on kyllä nähtävissäkin, vaikka joitain ongelma-alueita vielä on. On hyvin tärkeää tärkeää vapauttaa pk-yritysten varat. Reichenbach totesi, että rahat ovat olemassa ja tässä priorisoidaan juuri uusia yrityksiä, niiden käynnistämistä ja uskomme, että ensi vuonna näitä rahoja vapautetaan erityisesti lopullisten edunsaajien nimissä ja EIB tulee pyrkimään siihen, että kansallisten pankkien yhteisrahoitus taataan, jotta rahat saataisiin liikkeelle ja vapautettua myös meidän osaltamme. Ja tietenkin on tärkeää jatkaa esimerkiksi näitä moottoritiehankkeita, jotka tulevat olemaan yksi painopistealue. Ja meillä on tämä hankeluettelo, josta sovittiin komission jäsen Haanin kanssa ja josta keskusteltiin. Me olemme tehneet kovasti työtä löytäksemme ne hankkeet, eh, joista olisi eniten hyötyä ja vaikutuksia. 181 hanketta kaiken kaikkiaan ja tammikuussa olemme käyneet Kreikassa nähdäksemme ja varmistaaksemme sen, että nämä hankkeet lähtevät edistymään. Ja olemme hyvin optimistisia, koska kysymysmerkkejä meillä on enää kahden kolmen hankkeen suhteen, mutta muiden osalta uskomme, että tulosta tulee lähitulevaisuudessakin. Tässä oikeastaan näitä lukuja ja mitä tulee sitten täytäntöön panoon, täällä esittiin kysymystilanteesta, on hyvin tärkeää huomata, että rakennerahastot ja kohesiopolitiikkavälineet ovat oikeastaan ainoita, joita tällä hetkellä Kreikassa käytetään, jotta mm, kehitystä, sanan kehitys on nyt menossa taaksepäin ja kriisi on kova ja meidän pää osastomme tekee kaikkensa yhdessä taskuvuusryhmän kanssa, jotta saamme aikaa aikaan äh, hyviä tuloksia ja Task Force-ryhmän työ antaa kyllä merkittävää lisäarvoa. Kiitoksia sitten Giorgio Stavrakakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä, Horst Rahimbach ja teidän työryhmäänne yrityksistä auttaa talouttamme. Olette antaneet olennaisen ensisijaisen tärkeää teknistä apua monilla sektoreilla. Olette tehneet työtä jo aika pitkään Kreikassa, joten te tunnette syvällisesti Kreikan taloutta. Olisin erittäin iloinen, jos voisitte hiukan enemmän vielä kertoa uudesta välineestä, nimittäin riskinjakovälineestä. Kuinka tärkeää ja kiireinen sen merkitys olisi? Peter Simon, Simon ja vielä seuraava Kiitos herra Reichenbach puheenvuorostanne. Haluaisin tätä mandaattinne ensimmäistä osaa erityisesti käsitellä kysymyksessäni. Rakenneuudistukset edellytyksenä taloudelliselle toiminnalle, rakenneuudistukset edellytyksenä ähm, valtion äh, järjestelmän toiminnalle, edellytyksenä sille, että kaikki toimii. Teidän ryhmänne on tältä osin, niin kuin tänään totesitte, mutta myös viimeksi vieraillessanne täällä totesitte, ryhtynyt moniin toimiin kansallisvaltion tasolla, eli siis ylimmällä tasolla. Viimeksi teiltä jo kysyin tätä ja nyt haluaisin ehkä päivittää tätä kysymystäni. Olen täysin vakuuttunut siitä, että rakenne uudistukset eivät maassa voi koskaan toteutua ylhäältä alaspäin lähestymistavalla. Niin kauan kuin ylhäällä kaikki on kunnossa, ei se ollenkaan tarkoita sitä, että ruohonjuuritasolla asiat toimivat paikan päällä kentällä. Kun ajatellaan pieniä viranomaistahoja, ovatpa ne sitten paikallisia, kunnallisia, alueellisia tai valtiollisia paikan päällä kuitenkin. Eli miten task force-ryhmänne toimii ja mitä mahdollisuuksia se näkee paitsi ylhäältä alaspäin myös alhaalta ylöspäin toimien suhteen, jotka mahdollistaisivat sen, että saisimme tukea myös alatason ja keskitason viranomaisilta, jotta todella voitaisiin luoda, luoda sellainen pohja, että ylhäällä tehtävät päätökset toteutettaisiin sitten siellä alimmalla tasolla. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä Reichenbach. Ymmärrän, että te ymmärrätte Kreikan tilanteen paremmin kuin kukaan. On niitä, jotka uskovat kuriin ja rangaistuksiin. Tiedän, että teidän kohdaltanne saattaisi olla toisin, mutta sanoitte kolme kertaa, että kreikkalaiset eivät voi enää kantaa raskaampaa taakkaa. Joten haluaisin tietää, että miten teidän, teidän lausuntonne heijastuu ajamassanne politiikassa. Sitten neljännes ra- vuosiraportissa työryhmältä on laajoja viittauksia – tärkeä suurten prioriteettiprojektien toimeenpanemiseen, jotka liittyvät muun muassa moottoritiekonsessioihin. Tietysti ei ole salaisuus se, että käyttöasteita pidetään lisätä. Puhuitte 10 000 työpaikasta. Sanoisitte, että tästä saataisiin 10 000 uutta työpaikkaa. Mutta tässä on monia kysymysmerkkejä mielestäni. Minkälaista suunnasta puhutaan, kun kehitystä halutaan saada aikaan? Olisiko suuria projekteja vain siellä ja täällä Kreikassa? Parantaako se todellakin Kreikan kilpailukykyä? Miksi toisaalta tuette, että tuetaan tällaisia suuria moottoritiehankkeita kriisin keskellä, kun yksityisten autojen käyttö itse asiassa vähenee Kreikassa? koska tiemaksut ovat nousseet niin rajusti, ei siellä enää näe autoja te- teille. Ja sitten rautateilen tilanne. Troikan politiikka Kreikassa itse asiassa sen myötä kaksi kolmasosaa rautateistä menee hukkaan. Monet rautatieyhtiöt ovat saaneet EU-rahoitusta. Tietysti tiedätte, että Rautateillä on pienempi hiilijalanjälki, se on hyvä matkustajien kannalta ja se on hyvin tärkeä tällä vuosituhannella. Haluaisin tietää, mikä on työryhmän osuus 2013 vuoden jälkeisen kohesiopolitiikan muotoilussa Kreikassa ja mikä on teidän näkemyksenne kohesiopolitiikan sisällöstä? Miten se vaikuttaa maamme tulevaisuuteen? Neljäs kysymykseni liittyy paikallisiin alueviranomaisiin. Sanoitte, että äskettäinen reformi, siis kallikratisreformi, olisi positiivinen. Miten paikallisia alueen viranomaisia voidaan voimistaa? Erityisesti kun puhutaan paikallisesta kasvusta ja kehityksestä. Ja miten tätä voidaan käyttää pohjoisen toteuttamiseen ei pelkästään isojen, vaan myös pienemmän pro- mittakaavan projektien kautta paikallisella tasolla. Voitteko selittää, mikä roolinne on verrattuna herra Fuchtenin rooliin, koska sen mukaan, mitä me voimme nähdä, niin herra Fuchten kehittyy juuri tähän paikallisen alueviranomaisten tasoon. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yritän jälleen kerran selittää tämän riskinjakovälineen merkityksen niin kuin totesin, pankit eivät tällä hetkellä enää ole halukkaita ottamaan lisää riskejä Kreikan suhteen ja toiseksi niillä ei myöskään ole likviditeettiä auttaa konkreettisten hankkeiden täytäntöönpanossa. Erityisesti infrastruktuurin kohdalla tämä on aika mahdoton pullonkaula, koska tarvittaisiin pitkän aikavälin rahoitusta infrastruktuurihankkeille. Ilman pitkän aikavälin rahoitusta, kehitystä, infrastruktuuri hankkeiden osalta ei toteudu. Eli tämä riskijakovälineen perusajatuksena on tarjota mahdollisuus pankkialalle – ja investointipankille tukea infrastruktuurin rahoitusta niin, että saataisiin hankkeet joko käyntiin tai saatettua päätökseen. Ja tässä yhteydessä vastaan myös kysymykseen siitä, miksi nämä suuret ää, moottoritie konsessiot, joiden äh, suhteen äh, liikenneennusteet ovat äh, laskeneet tämän kriisin vuoksi. Kyse ei nyt ole siitä, että halutaanko nämä hankkeet käynnistää, ei, vaan kyse on siitä, halutaanko ne saattaa päätökseen, koska on olemassa olevia sopimuksia suurten espanjalaisten, saksalaisten, venäläisten, ranskalaisten, urakoitsijoiden kanssa, joiden vaatimukset Kreikan valtiolle olisivat hyvin merkittäviä, jos näitä hankkeita ei toteutettaisi. Eli kyse ei ole siitä, että nämä rahat voitaisiin käyttää johonkin muuhun, jos hankkeet eivät toteudu. Ei, vaan kyse on siitä, että joko vaateet tulevat olemaan, korvausvaateet tulevat olemaan hyvin korkeat, tai rahat käytetään hankkeiden saattamiseen valmiiksi. Ja tässä tilanteessa, erityisesti kun kyse on aika merkittävästä symboliarvosta myös Kreikan tulevaisuudelle, niin on kyllä tarpeen saattaa nämä hankkeet päätökseen valmiiksi. Ja tähän riskijakoväline on hyvin ratkaiseva, välttämätön palapelin pala, mutta onko se riittävä palapelin pala, ei vielä ole varmaa, koska muitakin toimia tässä yhteydessä tarvitaan. Sitten täällä esitettiin kaksi kysymystä sen suhteen, että on tarpeen paitsi pyrkiä keskushallinnon tason uudistuksiin, myös aluetason ja kunnallistason uudistuksiin. Tämä ei nyt ehkä välttämättä ole ollut ensimmäinen prioriteettimme. Ja tätä hallintouudistuksen ulottuvuutta ajatellen meillä ei myöskään ollut kovin selkeää kuvaa tilanteesta eikä tarpeista mutta OECD oli raportissaan, jonka varmasti monet teistä tuntevat nämä tarpeet tunnistanut keskushallinnon osalta. Mutta tämä on hyvin tärkeää ja on tärkeää, että sisäministerin kanssa asiasta olemme keskustelleet. Hän on siis vastuussa kun taas hallintouudistuksesta vastaava ministeri on keskushallinnon äh, rakenneuudistuksista vastaava. Ja me olemme todella tunnistaneet tiettyjä elementtejä, jotka voisivat äh, vahvistaa paikallisia aluetason viranomaisten äh, toimintakykyä ja kapasiteettia niin, että hankkeita myös tällä tasolla voitaisiin saada toteutettua. Mutta myös muita tärkeitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi jätehuolto ja sen parempi hoitaminen. Ja olen hyvin iloinen voidessani todeta, että tässä kysymyksessä Saksa – on äh, noussut merkittävään rooliin ja luvannut yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa niin sisäministeriön tasolla kuin ähm, alue- ja paikallistasonkin äh, äh, viranomaisten kanssa yhteistyössä valmistella toimintasuunnitelman, joka sitten konkreettisesti toteutettaisiin Saksan viranomaisten johdolla. Joten äh, kyllä myös äh, ainakin tällainen äh, uusi lähestymistapa on saatu voimaan tai käyntiin myös tämän asian suhteen. En nyt oikein pysty kuvailemaan täysin selvästi herran Buchtelin roolia, mutta ymmärrän, että on olemassa tällainen ähm, yhteistyötaho, jossa hän on mukana, mutta mitä hän sen lisäksi äh, tekee, on kyllä kysymys, johon hän varmaan itse on paras vastaamaan. Mitä tulee rautateihin, niin ehkäpä kollegani, joka on ähm, juuri tämän ulottuvuuden äh, kysymyksistä äh, vastuussa ja joka on tätä työtä rautateiden suhteen tehnyt pitkään, niin varmaankin hän on parempi vastaamaan tähän kuin minä. Sitten vielä kohesiopolitiikan tulevaisuudesta Kreikassa. Tämäpä on tärkeä aihe, josta erityisesti aluepolitiikan pääosasto ja alueelliset viranomaiset ovat valmisteluvastuussa. Tässä vaiheessa haluaisin ehkä Task Force-ryhmän toiminnan keskittää juuri Kreikan toimeenpanokyvyn, täytäntöönpanokyvyn vahvistamiseen on monia hyviä ajatuksia ja hyviä toimintasuunnitelmia. Näitä on kyllä olemassa ja hyviä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Näistä ei ole puutetta, mutta me voimme nyt varmaankin huolehtia siitä tai antaa panoksemme siihen, että äm, asiat pannaan täytäntöön ja toteutuvat ja näin hyödyttävät taloutta ja hallintoa. Kiitos. Director Poppins and then Madame. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Minä haluan vielä palata tähän alue- ja keskiökysymykseen, jos katsotaan, miten operatiiviset ohjelmat etenevät Kreikassa ja rakennerahastot, niin huomaatte, että meillä on viisi kansallista ja viisi alueellista ohjelmaa. Me teemme paljon työtä alueiden kanssa ja tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmia hallinnoidaan aluetasolla ja kun komissaari Haan vieraili siellä, hän tapasi myös alueiden edustajia. Ohjelmissamme mukaan lukien alueelliset ohjelmat meillä on teknistä apua mukana ja tätä kautta autetaan viranomaisia paikallisella tasolla käyttämään varoja paremmin, parantamaan laatua ja me tietysti olemme heidän kanssaan yhteydessä ja me myös käymme läpi tätä teknistä osuutta ohjelmissamme, jotta jotta voimme paremmin kohdentaa sen tämän päivän tarpeisiin. Jos nyt sitten tarkastellaan se isoja hankkeita, 182 ei ole siinä mielessä mm, mikä iso hanke. Tähän kyllä liittyy valtavia infrastruktuurihankkeita, kun ajatellaan sitä merkitystä, niin kuin herra Raihenpah jo selitti. Tässä on myös ten äh, hankkeita, joten EU on tunnustanut tällaisena Euroopassa lisäarvon hankkeena. Ja toisaalta, toisaalta meidän kannalta katsottuna on vieläkin riskeerattu tuo, olla tä, viemättä tätä loppuun, koska ne ovat tällaisia siltaprojekteja. Ne pitää viedä, piti viedä loppuun jo viime kaudella. Siis jos näitä viedään loppuun nyt, riskinä on se, että joudumme korjaamaan myös aikaisempaa ohjelmakautta, ja tällä on valtaiset rahoitusvaikutukset Kreikan valtiolle. Siksi on tärkeää edetä näissä kysymyksissä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että näissä 181 hankkeessa ja yleistäkin operatiivisessa ohjelmassa me puhumme pienistä hankkeista. Ei kyse ole vain isoista hankkeista, jotka ne ovat osa, mutta eivät ole varsinaisesti niitä, jotka välttämättä ovat kohtana. Me teemme työtä myös paikallisviranomaisten kanssa, että työstetään erityyppisiä hankkeita. Yes, uh, on the trains, uh, the upgrade of... Junista. Thessaloniki, Atena, Patras, matkustajille, rahdille, niiden parantaminen ovat osa näitä projekteja. VIP on ottanut mukaan infrastruktuuri eh, spesialistin ja kollega siellä tekee työtä viranomaisten kanssa, regiopääosaston kanssa ja meidän kanssamme, jotta voidaan katsoa, että nämä eri RHC, Trenose-yhtiöt voivat saada nämä projektit eh, menestykselliseen tulokseen. Joten tarkistellaan olemassa olevalla ohjelmakaudella näiden projektien näkyventelyä. Mutta ne ovat osa 181 ja jossain vaiheessa ne tuottavat tuloksia kyllä. I would like to thank you actually very much. I... Voisin lämpimästi kiittää teitä. Varmastikin nyt olemme tämän osuuden läpikäyneet. Ymmärtääkseni paljon on tehty, mutta Silti vielä on paljon työtä jäljellä ja tämän takia olemme myös sitä mieltä, että parlamentissa se kysymys, joka Konstantin otti esille, mitä me voimme tehdä, meidän pitäisi siis viedä loppuun tämä riskinjako välineen käyttöönotto mahdollisimman nopeasti, mutta kollegojen tuntema huoli siitä, että Kreikan pitäisi tällä välillä myös valmistautua tulevaisuuteen, se tuli aivan selväksi, joten me toivomme, että komissio ei jätä asioita niin, etteikö tulevaisuutta otettaisi huomioon, koska kaikkien hankkeiden tai monen niistä pitää myös jatkua. Jälleen kerran kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Ja toivotamme hyvää onnea ja työintoa Kreikalle myös tämän erityistyöryhmän kanssa. Kokous keskeytyy. Ja jatkamme sitten helmikuussa, ei nyt ihan muista tarkkaan koska.